Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, darf Sie alle herzlich begrüßen. Hyvät naiset ja herrat, äh, hyvää huomenta kaikille. Onko esityslistaan huomautettavain olevan? Se voidaan sitten hyväksyä. Ja tiedätte, että, että kohta kolme, Rockrossin vierailu on toteutunut, mutta tarvitsemme siihen kolme A-kohtaa, mistä puhuimme jo viimeksi, eli että kysymys siitä, miten me tulevaisuudessa päätämme, päätämme näistä. Nämä ovat vastauksessa Rybikin ja Soporan vastaukseen, kysymykseen. <clears throat> Sihteeristö lähetti eteenpäin eilen ehdotuksen, joka teilläkin siellä edessänne on. Meidän täytyy sitten ensin tästä menettelytavasta keskustella ennen kuin äh, ryhdymme äänestämään. Sopiiko teille tämä lisäysesityslistaa, tämä 3a? Okay. Mr. Rübig is nicht da, aber... ei ole paikalla, mutta Svobodapa näyttää olevan. Voinko häntä, hänelle antaa ensin äh, puheenvuoron ja ja äh, selostaa sen, että voimmeko ylipäänsä äänestää tästä kysymyksestä vai ei. Meidän täytyy muutama menettelytapa kysymys tässä ensin hoitaa pois päiväjärjestössä Svoboda. Kiitoksia puheenjohtaja. Rypikön vielä lentokoneessa. Brysselissä kyllä, mutta ja hän on varmaan kohta jo matkalla. Tämä on aika kiperä kysymys. Tässä on vastustettu komitologiamenettelyä vaikka muodollisesti komiteologia ei enää ole edes olemassakaan, ja ihan rahoitussyistä. Jotkut meistä ovat sillä kannalla, no tässä nyt on eri kantoja, tämä mikään puolipoliittinen kanta, tässä tapauksessa komissio ei oikeassa, ei sisällöllisesti eikä oikeudellisesti. Tässä on kyse siitä, että tässä pitää antaa korvauksia, ja tämä koskee niitä maita, joiden läpi johdetaan sähköä ja joiden kautta, ja maat, jotka haluavat, että näin jatketaan. Ja tässä asiassa pitää hoitaa investointeja, koska se on ratkaisevaa kapasiteetin kannalta seuraavina vuosina – verkostoa tulee laajentaa ja me katsomme, että tässä esitellyt rahoitusmuodot eivät ole riittäviä. No sitten on myöskin ongelmista se, että komission päätös on, pohja, on hyvin epämääräisellä pohjalla ja vasta tämän vuoden lopussa komissio haluaa tietää tästä asiasta tutkimuksen ja tarkastella mitä nämä kustannukset varsinaisesti ovat. Ratkaiseva argumentti on se, että se, miltä pohjalta komissio on tehnyt päätöksen, on puutteellinen, ja meidän pitäisi hyväksyä tänään tämä päätöslauselma. Komission pitäisi nyt saada aikaan kunnollinen oikeusperusta, jotta voimme tehdä päätöksen, joka voidaan toteuttaa liittyen näihin kustannuksiin ja korvauksiin. Tämä on nyt se ratkaiseva argumentti. Ja nämä sy- syyt miksi nämä päätös on tehty, ovat puutteellisia. Presidente, eh... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Jos tästä asiasta nyt äänestetään, niin toivon, että saisin viittä minuut, viiden minuutin ajan puhua ryhmäni kanssa, koska ryhmäni ei ole saanut tästä asiasta vielä keskustella. Ja mm, näin nyt vain on käynyt. Me tarvitsemme ainakin tämä viisi minuuttia mm, keskusteluun. On sanottu, että on äänestetty Free Votesin pohjalta muissa ryhmissä, mutta minun ryhmäni ei ole vielä saanut ollenkaan keskustella tästä asiasta, joten joko tästä asiasta ei äänestetä ollenkaan tai sitten saamme tällaisen ajan käytä tätä läpiryhmässä vielä hetken. Kiitos. Äh, tästä menettelystä on äh, siksi sovittu, koska tämä on, tämä vastalause Rybikiltä Sovorta on tullut vasta viime viikolla ja sitä on nyt tämän, tämän aikana puhuttu ja keskusteltu ja, ja ymmärrämme, että sihteeristö voisi tehdä tästä tällaisen päätöslauselmaluonnoksen. E, jos se, on, jos se tehdään, päätetään tehdä, se täytyy tehdä tänään, jotta, sitä, jotta se ehtii sitten täysistuntoon tähän äänestykseen kuudes päivä ehkä tähän löydetään joku ö, käytännön ratkaisu. Tomasille seuraava puheenvuoro. Mielestäni olisi tärkeää, että kysymykset, jotka Svoboda otti esille, meidän pitäisi ehkä niiden suhteen kuulla vielä komissiota. Komissio voisi reagoida tähän ja hiukan selittää niille, jotka eivät tunne tätä asiaa niin kauhean hyvin, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Kolme puheenvuoroa, mutta voisin antaa tässä vaiheessa heti puheenvuoron ku, kuunnellaan ensin komissiota ja sitten Eekki Schisterin ja kumppanit voivat sitten jatkaa, jo, jos sopii. O'Brien voipi nyt saada puheenvuoro sitten. Lyhyt selitys, mistä oikein on kysymys. Olkaapa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin Siis tämä kompensaatiokysymys on hyvin pitkäaikainen kysymys. Komissio on käsitellyt sitä jo vapauttamisen alusta pitäen. Siitä keskusteltiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1997 muistaakseni, joten me emme ole tehneet mitään kirjallisia johtopäätöksiä tässä asiassa. Nämä kompensaatiot on tarkoitettu korvaamaan tuonti- ja vienti, transitmaksut sähkön osalta, jotka vääristävät sisämarkkinoita – ja jotka johtavat tämän verkoston tehottomaan käyttöön Euroopassa. Vuonna 2003, kun tuli sähköasetus, luotiin sääntöjä avoimien sääntöjen ja kustannusten suhteen monilla alueilla nämä kompensaatiot mukaan lukien ja menettely oli komitologia, joka piti ottaa sitten komissiossa käyttöön, mutta siitä huolimatta monien vuosien ajan. Tässä toimittiin vapaaehtoispohjalta ja asiaan tuli yhä enemmän hankaluuksia, eikä tässä sitten pystytty jatkamaan näitä vapaaehtoisia sopimuksia. Ja siksi pyydettiin, että komissio kehittäisi laillisesti sitovia suuntaviivoja vuonna 2007. Vuonna 2007-2008 komissio tarkasteli näitä kysymyksiä ja järjesti kuulemisen vuonna 2008 ja teki läheistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa Firenzen foorumilla vuonna 2009. Ja sen jälkeen tehtiin komitologiaehdotuksia viime joulukuussa epämuodollisesti ja sitten muodollisesti tämän vuoden maaliskuussa. Tähän liittyy kaksi komitologiasääntöä, Yhtä nyt tarkastellaan tänään teknisistä syistä, mutta täytyy pitää mielessä, että tämä tulee voimaan vasta maaliskuussa 2011, kun voimassa oleva asetus raukeaa ja sen tilalle tulee uusi komission asetus toivottavasti, joka kuulee tähän, kuulee tähän uuteen lainsäädäntöpakettiin. Tarkoituksena on, että komission asetukset yhdistetään ja näin virasto voi arvioida kustannuksia ja antaa infrastruktuuria rajat ylittävän käyttöön. Ja tämä on samantyyppistä toimintaa, mitä kansalliset sääntelijät tekevät, kun ne arvioivat näitä kokonaiskustannuksia ja antavat infrastruktuuria käyttöön jonkun jäsenvaltion sisällä. Tämä virasto nyt toimii ja se tekee näitä tehtäviä ja meillä on nyt infrastruktuurin osalta ilmeisesti kustannuksia ja sitten erikseen muita kustannuksia, jotka liittyvät näihin sähkön jakelukustannuksiin 100 miljoonaa. Ja tähän lukuun päästiin sitten, kun olimme keskustelleet tästä asiantuntijoiden kanssa ja keskenämme ja TSOn kanssa. Ja tästä päätettiin komitean kokouksessa, jossa jäsenvaltiot olivat täysin edustettuina. Ja me tuemme tätä Tämä on erittäin tärkeä kehitysaskel, ja nyt voimme saattaa menestyksellisesti päätökseen tarjan, joka on jo jatkunut liian pitkään. Kiitos. Kiitoksia näistä tiedoista. Edustaja Eek on pyytänyt puheenvuoro seuraavaksi. Kiitos paljon. Niin. Ensinnäkin eh, päätöslauselma teksti tulisi jakaa kaikille jäsenille, jotta me pystyisimme siitä mitään järkevää keskustelua käymään, kuten herra Castillo jo ehdotti ja ehdotan, että sitä äänestetään ja lupaan sitä kannattaa. Kiitos. Also, Sekretariat hat die gestern per sihteeristö lähetti kyllä eilen e-mailit matkaan, mutta tehdään sitten vielä paperikopioita. Seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Nosot... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme hyvin valmiita nyt tämän päätöksen tekemään. Me olemme jo ehtineet asiasta keskustella ja tosiaankin meidän kantamme nyt on juuri tuo free vote-järjestelmä koska, no, koska tässä nyt on ollut näitä oikeudellisiakin vastalauseita, eli ryhmämme ovat vähän jaka, rivimme ovat jakautuneet. Joka tapauksessa toivoisin, että saavani huomauttaa, että täällä aikaisemmin puhunut rouva on aivan oikeassa ja että tästä piti sihteeristöltä saada asiakirja eikä puhuttu varsinaisesti äänestyksen mahdollisuudesta, joten me tarvitsemme kyllä vielä aikaa e, kysymysten selvittelyyn. Toisaalta minä kuitenkin ymmärrän, että meidän on tehtävä mitä pikimmin päätös ja tässä mielessä kyllä käsitän sen, että puheenjohtaja tahtoo tässä jo mennä eteenpäin. Periaatteessa meidän ryhmämme oikeudelliseen yksikön ja asiantuntijain kuulemisen jälkeen ei näe syytä vastustaa näitä asioita, vaikka tietyt operaattorit ovatkin hyvinkin e, eriävällä kannalla tästä asiasta ja meidänkin ryhmässämme on eriäviä mielipiteitä. Joka tapauksessa mm, tämä komission pääsuuntaviivat ovat määräaikaisia ja komissio sitten toteuttaa arvioinnin ja tutkimuksen, joka perustuu totuuteen, todellisiin tietoihin tämän vuoden aikana ja olisi mukava voida, jos voisimme odottaa tuota lopullista lopullista komission arviointia. Ja siitä syystä ryhmämme äänestää tässä nyt sitten free vote-järjestelmän perusteella, mutta joka tapauksessa voimme asiasta äänestää. Kiitoksia. Kollega Chichester. Edustaja Chichester. kun nyt yritän unohtaa taipumukseni, en pyrki välttämään kiirettä ja sitten sitä seuraavaa katumusta, olisin nyt kuitenkin valmis taipumaan tähän järjestelyn. Toivoisin, että ne, jotka haluaisivat sitten vielä käydä konsultaatiota jälkikäteen, se jäisi sellainenkin mahdollisuus vielä, mutta minä kuitenkin äh, äh, kannattaisin, että tätä asiaa lyhyesti, tämä asia lyhyesti siirrettäisiin valiokuntaan vielä, jotta voisimme mahdollistaa keskustelun. Ja voisimme sitten äh, pikaisessa tahdissa siitä sitten äänestää, mutta kyllä minusta nähden pieni aika keskustelulle olisi nytkin paikallaan. Silloin olisi helpompi, helpompi edetä äänestykseen, ehkä myöhemmin aamupäivällä. Edustaja Vidal Quadras. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä asia periaatteessa on hyvin vaikea ja siihen on vaikea löytää yhteistä näkökulmaa ryhmissämme, koska tässä on nyt selvä intressiristiriita valtioiden välillä. Joo, tässähän on olemassa näitä siirtymäkauden valtioita ja sitten niitä, jotka ovat jo päässyt pidemmälle ja sitten tästä vastaanotosta on vielä ongelmia. Niin kuin herra Castillo tässä jo ehti sanoa, niin EPP on samassa tilanteessa kuin muutkin ryhmät tässä edellä ilmo- ovat ilmoittaneet. Meillä on hyvinkin monia muita kantoja ja periaatteessa me emme voi nyt esittää kantaamme tästä lopullisesti ennen kuin olemme keskustelleet asiasta tarkemmin, mutta voin kuitenkin puheenjohtaja sanoa sen, että on hyvin vaikea nyt vastustaa tätä komitologiamenettelyä itse menettelytapana. Meidän oikeudellinen yksikkömme on jo aika selvästi asiaa selostanut ja sanonut, että tämä koko menettelytapa on ollut aivan oikea, mutta politiikkaa ei sinänsä pelkästään tehdä menettelytapojen pohjalta. Jos jotain menettelytapaa sitten vastustetaan vain, niin ei ei tässä nyt tulevaisuus kovin ruusuiselta näytä. No, meidän täytyy keskustella tosiaan tästä itse menettelytavasta myös, mutta kuitenkin joka tapauksessa EPP hen on täällä jo kollegani viitannutkin ja huomauttanut, että tarvitsemme tällaista yhteistä keskustelumahdollisuutta ennen lopullisen kannan esittämistä. Kiitoksia. Rybich. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen tätä myöhästymistäni, johtui tunnin myöhästymistä lennossa. Tässä on tämä perusperiaatteesta kysymyksestä Lisä kyse. Lissabonin sopimuksen myötä komitologiamenettely on kokonaan saanut uutta sisältöä ja uuden merkityksen. Ja, ja parlamentilla on velvollisuus sitten ää, katsoa ja huolehtia siitä, että, että komission tekemät päätökset ovat sitten todellakin oikeita ja juridisesti pitäviä. Ja tässä lähe, sisämarkkinanäkemyksestä katsottuna, joka on minusta tarpeen koko sisämarkkina, siis ei, että joitakin alueita sitten käsitellään eriarvoisesti. Kaikki. On se sitten kysymys Portugalista, Espanjasta tai Suomesta on kaikilla mailla on erittäin tärkeää, että, että, että sähkö, sähkövirtaa sitten kuljetaan riittävästi näiden, näihin main, näiden maiden tarpeisiin sitten muiden maiden halki ja että siihen sitten riittävät investoinnit toteutetaan sääst, tuon kuljetuksen varmistamiseksi. Se, se on ihan, ihan selvä periaate. Turmes vielä. This is of course an issue where Tämä on tietysti asia, jossa monet itävaltalaiset käyttävät puheenvuoroja, koska Itävalta tulee menettämään rahaa. sitten espanjalaiset puhuvat, koska Espanja voittaa tässä komission ehdotuksessa. Oma maani Luxemburg ei ole mikään suuri tuoja tai viejä tai läpikulkumaa, joten minulla ei ole mitään erityisempää intressiä tässä kysymyksessä. Mutta kaksi asiaa. Niin siis sehän oli ehdotukseni. Niin, kaksi asiaa. On hiukan kummallista, että tätä tarvitaan nyt, että nyt vaihdetaan sääntöjä siirtymäkaudella, kun meillä on tämä ASA, eurooppalainen sääntelijä, joka on sitten hyvässä asemassa toimimaan tehokkaammin. Joten en nyt oikein ymmärrä, miksi meidän pitää muuttaa tänä vuonna näitä sääntöjä. Ja toiseksi Mielestäni Euroopan komission pitäisi kunnioittaa hiukan enemmän parlamenttia. Jos tämä on komissiolle tärkeä kysymys, sen olisi pitänyt tulla vähän selittämään meille, mistä tässä on kyse ja miksi tätä tarvitaan. Ja näistä kahdesta syystä mielestäni meidän pitäisi äänestää päätösasman puolesta, koska sillä on myöskin hiukan pedagogista vaikutusta komissioon ja siihen tapaan, jolla komissio hoitaa näitä asioita. Gut, danke sehr. Hyvä, kiitoksia. Tämä nyt on kaikki tiedät, mistä on kysymys. Meillä on menettelytapa ongelma, koska meidän täytyy tänään tehdä tästä päätös, jotta, jotta se sitten määräajassa päätyy parlamentin käsittelyyn. Ymmärrän kyllä niitä, jotka pyytävät lisää aikaa neuvottelulle, mutta kun sitä ei oikeastaan ole. Tässä on nyt kaksi mahdollisuutta. Joko äänestyksen päätämme siitä, tässä toisena äänestyskohtana, tai, tai sitten annamme ry, ry, ryhmille pienen hiukan neuvotteluaikaa ja siitä tämän asiakohdan päivän viimeiseksi asiakohdaksi kaikkeen, mitä tässä on tietysti riskinä, vähän risk, riskaabeliä, mutta jokaisen pitää kuitenkin miettiä. Mutta joka tapauksessa tässä sitten olisi jokaiselle, tarjoutu, jokaiselle se pieni aika mahdollisuus vielä pohtia asioita. Muita mahdollisuuksia nyt tässä näe. Ja no olisi kolmas vaihtoehto tietysti tänä, tänä iltapäivällä ensimmäisenä asiallistana, asiallistana kohtana. Siinä Höttingerin vierailun jälkeen voitaisiin tästä äänestää. Silloinhan voimme voimme, siis, voisimme siitä äänestää. Svobodan pyytän puheenvuoron. Puheenjohtaja, pyytäisin, että määrittelemme nyt tarkan aikataulun ilman, ei mitään keskustelua, vain äänestys. Sen pitäisi olla mahdollista. Toistan vielä ehdotuksen, en tiedä mahdollista. Sitten on kaikkien oltava täsmällisesti paikalla. Sanotaan kello 15. Ensimmäisenä esityslistan kohtana, siis ennen Oettingerin vielä. Ja, Siinä, siihen mennessä teillä on ollut äh, mahdollisuus lyödä viisat mennä yhteen ja miettiä. Ja eihän se voi, emme voi odotuttaa vierastamme, mutta kello 15 ensimmäisenä asialistan kohtana tämä. Sopiko näin? Yes, no. Niin se kestää puoli minuuttia, se on kyllä tai ei äänestys vain. Ei kyllä se voidaan hoitaa kello 15. Also 3 Uhr. Kello 15 siis tämä esityslista on muutettu siltä osin, niin että kello 15 tästä päätöslausunnosta äänestetään. Ei sitä ole mistään, siis ainoastaan äänestys on silloin, Juan Manuel, mikä kiikastaa. Presidente, yo entiendo... Niin puheenjohtaja, ymmärrän kyllä, että suurilla ryhmillä on suurempi ongelma saada kaikki, kaikki kiinni ennen kuin, yli kuin enemmän suurta ongelmaa kuin pienillä ryhmillä. Eikö tämä voitaisiin sitten eh, järjestää tämä äänestys vasta sitten illan päätteeksi tai sitten kello neljä, että olisi vähän enemmän aikaa? Ei mitään ongelmaa tuskin eh, nyt olisi se eh, äänestää tästä vasta Höttingerin vierailun jälkeen. Gut, das Sekretariat hat mich gebeten, das was am... Sihteeristö on pyytänyt, on pyytänyt sen, että tässä joudutaan vielä nämä käännöksiäkin tekemään, että kyllä se parempi on joka tapauksessa iltapäivällä. Mutta kello 15 kaikki äh, täsmällisesti paikalla. Kiitos paljon. Sitten varsinainen esityslistan seuraava kohta on äh, äh, äänestystavaroiden internetistä. Teillä on kortit, äänestyskortit mukana, toivon mukaan. Ja näin voimme aloittaa, jos sopii äänestyksen aiheesta. Wir machen es äh, immer, wie immer, anhand der Liste menemme tämän listan mukaisesti, kuten äh, tavallista on. Siis äh, Ensi, ensimmäinen numero 41 puolesta, siis muutosesitys vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Ensimmäinen kompromissi puolesta, vastaan, tyhjiä, hyvä, hyväksytty. Sitten työjärjestyspuheenvuoro sieltä, Baari, olkaa hyvä. Ja Puheenjohtaja, tässä äänestyksessä on nyt pikku ongelma jotenkin sihteeristön tässä valiokunnassa ja intavaliokunnassa tässä nyt ei ole koordinoitu asioita oikein, koska äänestyslistalta puuttuvat kaikki tarkistukset, jotka liittyvät inta valiokunnan lausuntoon. Eli haluaisin tietää, miten sihteeristö hoitaa tämän ongelman. Eli tästä puuttuvat kaikki tarkistukset INTA-valiokunnalta, emmekä voi nyt jättää jonkun valiokunnan lausuntoa kokonaan huomiotta. Eli miten sihteeristö nyt ehdottaa, että asiassa edetään. En osaa vastata, sihteeristön edustaja. Gut, Daniel Gaspari, Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, sihteeristö tote, että sihteeristö on sanonut vasta tänä aamuna tämä valiokunnan muutosesitykset, sen vuoksi ne eivät siinä ole niin ovat siis olemassa, mutta ei tietenkään kukaan teistä kykene niistä sitten äänestämään, kun ne vasta tänään tulivat. Kuka tässä sitten on vastuussa, en, en osaa tähän vastata valitettavasti. Mutta, mutta nämä materiaalit ovat täällä, mutta, mutta ne voidaan tietysti joko tämän mukaan sitten toimitaan, mitä tässä on, tai sitten lykätään äänestystä, vai sitten jos, jos, jos voimme jatkaa äänestystä, voisi katsoa tätä kirjallista paperia, mitä siellä on edessänne sitten. Meidän täytyy tehdä vakavaa työtä, enkä nyt tiedä, miten, tämä miten tästä nyt voidaan äänestää, koska sehän on aika tärkeää, mitä muista valiokunnista sanotaan ja mitä siellä on äänestetty. Niin, jos sihteeristö ei, ei kykene lähettämään meille kantansa ajoissa, meidän ei pidä lähteä tähän äh, vätystelyyn mukaan. Jos te, te puheenjohtaja päätätte, että äh, emme voi äänestää, emme sitten, mutta jos voimme mielestäni jatkaa äänestystä, niin sitten toki jatkamme sitä. Hyvä. Tsatsimakaakkas vielä. Die können das ja im Plenum nochmal No voidaanhan nämä esittää vielä täysistunnossa, Gaspari. Eivät nämä tarkistukset mene hukkaan, mutta emme, emme voi nyt tykätä tämän päivän äänestystä. Äh, äh, siis yksi äh, ääni sen puolesta, että äänestys lykätään, ja toiset sitten taas, että mitä ei, että, että, että, että ei lykätä. Lykätäänkö äänestystä kyllä vai ei, kuka kannattaa, joka että, että äänestystä lykätään eteenpäin. Kuka vastustaa äänestyksen lykkäämistä? Kiitos paljon, tyhjiä. No niin, jatketaan siis. Tämä on varsin valitettavaa, mutta yrittäkää vielä niitä äh, ängetä äh, täysistuntoon. Siis ykköskompromissista äh, tästä päätyimme. Päätin juuri yksi puolesta. Juuri yksi puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä. Anteeksi. Äänestetään koneellisesti, äänestys alkaa. Niin äänestysvehkeet kuntoon kehottaa puheenjohtaja. No niin. Voisiko joku tulla huoltamaan tätä vehjettä, kun kaikki eivät näköjään... Tähän täytyykin sarjan kunnan koulutusta. Äänestys alkaa siis joka tapauksessa. Yes. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Ja äänestyksen tulos on Hyväksytty. Ek. Ja, bei mir, ich bei mir auch nicht. It's only one there. Yeah. Tämä keskustelu ei tänne koppiin kuulu, mutta 25-22 äänin, ei kun 55-52 äänin hyväksyttiin. tuskin kommentoi tulkki, niin monta edustajakaan täällä ei ole. Öö, te kerran vielä, pojat. Mu- saamme oikean tuloksen. Siis koneäänestys äänestys alkaa. Zwei IPP e zu viel. Jetzt geht das wieder los. Okay. Okay, closed and He's still. 24-20. All okay? Ja. Trotzdem angenommen. So, jetzt kommen wir zu 49 in zwei Teilen. Erster Teil Zustimmung, Gegenstimmen. Vastaan. Äh, tämä on jälkimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. 50 puolesta. Vastaan tyhjiä päätetty, äh, hyväksytty siis. 51 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 52 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta <clears throat> vastaan tyhjiä hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Raukea, raukea, raukea. 56 What now? 56. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sekin. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty sekin. 70. 69 tar- tarkistamme sen. Koneellisesti äänestys alkaa. Vasta päättyy. Tulos hyväksytty. 70 puolesta vastaan Toistetaan vielä. 50, 70 äh, siis puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 71 vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 76 <clears throat> äh, puolesta. Anteeksi. 73 ensin. 73 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten kolme imkolta puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Juri 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan juri puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 äh, puolesta vastaan äh, tyhjä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan imkolta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 95. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Juuri kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta kaksi, vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan Tarkistetaan se kone. 117 äänestys alkaa. Geschlossen. yksi liikaa, kaksikin liikaa äänestänyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118. 100, 118 niin puolesta. 118 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 12 puolesta. Ei kun raukeaa. Siis kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta vastaan Ai 125 kun ei äänestä. 125 uudestaan vielä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kochmarin, olkaa hyvä. Anteeksi, palaisin vielä 119. 88 hyväksyttiin, eli meidän olisi pitänyt äänestää myös 119. Se, että äänestetty, sehän liittyy tähän IMCO neloseen. Siis toinen osa. Niin. No, Ihan oikeassa olette. Aivan oikeassa olette, joo. <clears throat> Toista osasta siis vain. Mennään pikaisesti pari askelta taaksepäin muutosennistykseen 119 jälkimmäinen osa. Kuka sen sitä kannattaa? Ja kuka vastustaa? Ja kuka pitää, täytyy äänestämästä? Hyväksytty. No niin, 14 imko puolesta vastaan 14 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Yksi puolesta imkolta sekin vastaan. Tyhjä tyh- hyväksytty. Kaksi imkolta puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten neljä puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme koneellisesti. S alkaa. Eight. Siis kahdeksan äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äh, numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. A. Jurilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 21. Äänestä alkaa. All Okay. No. Closed. Päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 24 hyväksytty vastaan siis puolesta vastaan tyhjä hylätty, anteeksi hylätty, korjaa puheenjohtaja. 25 puhe, äh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C jurilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä niin ikään hylätty 15 puolesta kompromissin vastaan tyhjä hyväksytty. D juurilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä tiukka äänestys. 33 äänestys koneellisesti alkaa. Open, Open please. All okay? Yeah. Closed. Päättyy. Hylätty. B, juuri, D juurilta puolesta. Ei B juurilta, anteeksi, B Berta puolesta vastaan tyhjiä. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sitten eh, muutettuna teksti kokonaisuudessaan puolesta äänestämä sen siitä koneellisesti loppuäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. No, hyväksytty yksimielisesti. Mainiota. Sitten meillä on vielä muutama lisäänestys tästä numero yksi, se päätö, muutosesitys tekstiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme vasta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ihan loppuäänestys vieläkin koneellisesti. Äänestys alkaa päätöslausamasta muutetussa muodossaan. Äänestys päättyy. Sekin yksimielisesti äh, 47.0 äänen hyväksytty äh, ja tästäkin vielä sähköinen äänestys, äänestys alkaa tästä muutetusta päätöslauselmasta. Päättyy. Ja tämäkin äänestys on selvää pässilihaa. Kiitän tästä. Näin tämä Sysistan kohta on selvitetty. Siis nyt sitten palaatte takaisin jämptisti kello 15. Reikä reikä. Sitten vii, kohtaan viisi seuraavaksi. On kysymys äh, sisämarkkinoiden äh, äh, sähköisen kaupankäynnin toteuttamisesta sisämarkkinoilla. Jos haluatte jatkaa ja rupattelua, voisitte jatkaa sitä sitten tuolla ovien ulkopuolella. Täällä jo jotkut haluavat puhua, toiset kuunnella. On silloin aina parempi, jos keskustelut käydään tuolla oven ulkopuolella tämä jälkipuinti tästä äänestyksestä. Dieser Bericht, der liegt uns ein... Tämä äh, lausunto luonnos on kollega Sukalaisen kynästä. Hän äh, saa kohta puheenvuoron sen heti, kun muut kaikki ovat äh, rauhoittuneet sen verran. Olka, olkaa hyvä, herra Tsukalas. Wow e-commerce is a key 21st century marketplace. Niin tässä puhutaan tämän vuosisadan markkinapaikoista. Sähköisen kaupankäynnin kehittäminen on edellytys, jotta voidaan kehittää eurooppalaiset digitaaliset yhteismarkkinat. Sähköinen kaupan, kaupankäynti on tärkeää, jotta sisämarkkinat voidaan saattaa päätökseen. Ja näin 500 miljoonaa kuluttajaa voi etsiä ja verrata eri tuotteita. Sähköinen kaupankäynti on hyvin suuri prosenttiosuus jo eurooppalaisesta vähittäiskaupasta yli 5 prosenttia, ja sen kokonaisarvo on noin 140 miljardia euroa. Sähköinen kaupankäynti kasvaa koko ajan kansallisella tasolla, mutta rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti on jälkijunassa vuodesta 2006 vuoteen 2008 kuluttajia, jotka ovat ainakin ostaneet yhden tuotteen internetistä, kasvoi 27-33 prosenttiin, mutta rajat ylittävässä sähkökaup- sähköisessä kaupankäynnissä se nousi vain 6-7 prosenttiin. 51 prosenttia jäsenvaltioiden kauppiaista myy myöskin internetissä, mutta vain 21 prosenttia tällä hetkellä tekee rajat ylittäviä transaktioita, ja se oli aikaisemmin 29 prosenttia vuonna 2006. Nyt kun kotitalouksilla on talousongelmia, Euroopan kuluttajat etsivät ja vertailevat tarjouksia internetissä ja toivottavat löytävän, toivovat löytävänsä alempia hintoja. Ja monet myyjät ovat nyt alkaneet käyttää internetiä. Ja tällä tavalla voidaan tehostaa sisämarkkinoita kuluttajille, mitä tulee hintoihin. ja tuotevertailuihin. Mutta esteitä on kuitenkin edelleen, ja ne sirpaloituvat tätä internetympäristöä. Ikävä kyllä tällä hetkellä sähköisessä kaupankäynnissä Euroopassa. Kyseessä on virtuaalinen markkinapaikka eurooppalaisille vähittäismyyjille, jotka myyvät lähinnä Kiinassa valmistettuja tuotteita ja käyttävät nettiservereitä ja tietokoneita, jotka on valmistettu Kiinassa ja käyttävät ohjelmistoa, joita on kehitetty Yhdysvalloissa. Ja sitten transaktiot, jotka on varmistettu hoidettu yhdysvaltalaisella järjestelmällä ja käyttävät maksujärjestelmiä ja luottokortteja, jotka kuuluvat yhdysvaltalaisille yrityksille ja logistiikkakin on lähinnä Yhdysvalloissa. Ainoat asiat, jotka ovat täysin eurooppalaisia tässä arvoketjussa, ovat eurooppalaiset verot ja säännöt, ja ainoastaan tämä osa on juuri se, joka aiheuttaa eniten esteitä rajat ylittävälle sähköiselle kaupankäynnille Euroopan unionissa. En nyt halua kuulostaa protektionistilta päinvastoin, mutta meidän täytyy löytää tapoja tehdä eurooppalaisista puitteista rajat ylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä paljon yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa, jotta voimme käyttää satojen tuhansien pk-yritysten mahdollisuuksia olla mukana sähköisessä kaupankäynnissä ja luona nettimarkkinoita, jotka luovat arvoa Euroopan kansalaisille. Yksi yhdysvaltalainen yritys hallinnoi näitä nettiostoksia. Se on tarjonnut hyvin turvallisen internetympäristön, jossa voidaan tehdä internetostoksia. Ja näillä palveluilla voidaan täyttää niitä puutteita, joita tällä hetkellä on internetkaupankäynnissä. Ja meidän tulisi kehittää yksinkertainen, tehokas, kustannustehokas ja varma, luotettava, standardisoitu kaupankäyntipuitteisto, jossa kaikki eurooppalaiset yritykset ja kuluttajat voivat käydä kauppaa. Rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti on hyvin dokumentoitu komissiossa – entinen komission jäsen Kuneva oli hyvin aktiivinen tällä alalla ja komissio on tehnyt läpikotaisia tutkimuksia ja tiedonantoja, jotka riittävästi kertovat näistä ongelmista ja ratkaisuista. Ja sekä kuluttajat että yksityinen sektori ovat samaa mieltä siitä, että nämä ovat merkittäviä kohtia ja meidän pitäisi tehdä tarvittavia muutoksia. EUlla on monia välineitä käytössään, kun se haluaa saattaa päätöksen sisämarkkinat sähköisen kaupankäynnin osalta, palveludirektiivi, e- sähköisen kaupankäynnin direktiivi, kuluttajaoikeusdirektiivi ja kuten tavallista, EU-ssa ongelma on se, että siellä on ehkä liian paljon välineitä käytössä. Nyt on aika toimia. Meidän täytyy ylittää esteitä rajat ylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä. Meidän täytyy lisätä kuluttajien luottamusta kehittämällä tehokkaita käytänteitä ja politiikkaa, ja näin voimme saada aikaan yhtenäiset digitaalimarkkinat Euroopassa. Digitaalisen maailman perusta on paljon laajempi kuin byrokratia, ja sähköinen kaupankäynti on erittäin keskeinen kysymys ICT-teollisuudelle Euroopassa, joten tällä valiokunnalla pitäisi olla vankka kanta sen edistämiseen. Toivottavasti saan paljon teho, hyviä ehdotuksia kollegoilta, jotta voimme saada aikaan tasapainoisen ja tehokkaan lausunnon. Kiitos. Darf mich bedanken als ersten... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorossa on Enchu. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Niin, minä olen toiminut varjoesittelijänä ja haluaisin myös sanoa parin sanan tästä tekstistä. Minä kovasti herra Tsukalasin työtä arvostan tämän tekstin laatimisessa ja olen kovasti samaa mieltä hänen kanssaan monissa asioissa. Ja Inkon lausuntoahan me tietysti vielä tästä odottelemme. Minun mielestäni juuri rajat ylittävän kaupankäynnin suurin ongelma on kansallisten sääntöjen yhtenäistäminen ja kuluttajan suojan säilyttäminen, jonka pitäisi kuitenkin olla tärkein meidän mielissämme, ja myös kierrätyssäännöt samoin kuin arvonlisäveron soveltaminen rajat ylittävässä kaupassa ovat suurimpia ongelmia joihin meidän täytyy kiinnittää huomiota jäsenvaltioiden välisessä kaupassa aika usein. Eh, nimittäin nykyisin sisämarkkinat eivät nimenomaan pysty toimimaan juuri näiden äsken mainitsemieni syiden vuoksi. Ja minun mielestäni komission antama direktiiviehdotus, jossa käsitellään uusia kuluttajan sääntöjä, on erittäin hyvä ja arvostankin sitä, että herra Tsukalas on myös tähän tekstiin ottanut nämä kuluttajansuojanäköpuolet myös. Ja erityisesti tuo artikla 21 palveludirektiivissä puhuu eh, jäsenvaltioiden eh, kuluttajansuojalainsäädännöstä ja erityisesti syrjivästä eh, kilpailusta markkinoilla. Ja tämä syrjivä käyttäytyminen ja syrjivä kohtelu erityisesti perustuu kansallisten tuotteiden, omien kansallisten tuotteiden edistämiseen. Nyt tässä pikemminkin pitäisi pystyä eh, tukemaan kaikkia kaupankävijöitä Euroopan unionin alueella, eh, ei pelkästään sitä jäsenvaltiota, sitä, niitä tuottajia, jotka ovat tuosta omasta jäsenvaltiosta. Ja sen takia yritysten sijoittautumissäännöt pitäisi saada selkeämmiksi unionissa eh, kaikilla tavalla. Minun mielestäni tätä asiaa olisi syytä käsitellä paljon laajemmin ja komission täytyisi nyt ryhtyä valvomaan myös kansaa haitallisia eh, kilpailukäytäntöjä ja kaupan eh, käyntimuotoja paljon tarkemmin. Ja tähän tietysti liittyy myös tämä online-kaupankäynti. Minun mielestäni näiden kansallisten viranomaisten yhtenä, työnteke, työnteon yhtenäistäminen Euroopan unionin tasolle ja niiden, sen tämän työnteon harmonisointi olisi kaikista paras ratkaisu näihin ongelmiin, jotta myös voitaisiin kiihdyttää tätä rajat ylittävää internetin kautta toteutettavaa kauppaa. Ja vielä puuttuisin siihen, mistä tässä Sukalasin tekstissäkin puhutaan, että kaupan yrittäjien rekisteröiminen unionin eri valtioihin pitäisi toimia paljon helpommin. Ja erityisesti asiakkaille pitäisi tarjota riittävän turvallisia tuotteita, jotka voidaan ostaa selkeiden sääntöjen perusteella. Ja me tarvitsisimme tietynlaiset rekisteröintinumerot, selkeät rekisteröintinumerot ja myös myyjän selkeät identifiointinumerot, jotta kaikista jäsenvaltioista voitaisiin tarkistaa esimerkiksi internetkaupassa myytävien tuotteiden varsinainen alkuperä ja voitaisiin näin tuottaa, tuoda, tuottaa tuo internetkauppa paljon luotettavammaksi. Ja tässä täytyy päättää myös näistä kielistä. Nykyisin käytetään hyvin paljon englannin kieltä ja täälläkin ollaan siihen suuntaan myös menossa, mutta kannattaisin kuitenkin kansallisten kielten käyttöä. Ja lisäksi tässä pitää puhua unionin selkeistä laatuvaatimuksista, jotka pitäisi yhtenäistää koko sisämarkkinoille. On kyse sitten tuotteista tai palveluista. Ja nämä säännöt pitää ulottaa kaikkiin kaup- tuotteiden kaupalle asettajiin. Ja vielä mainitsin tuossa aluksi myös tuon rajat ylittävän arvonlisävero-ongelman. Komission pitäisi selkeästi arvonlisäveron harmonisointia arvioida ja pyrkiä nimenomaan siihen, että arvonlisävero saataisiin harmonisoitia varsinkin ja ensiksi juuri näissä tässä internetin kautta toteutettavissa, toteutettavassa kaupassa. Ja tässä pitäisi olla selkeät tiedot siinä vaiheessa, kun omalla luottokortillaan haluaa maksaa nämä. Pitäisi olla selkeät tiedot, paljonko siitä summasta menee vero, arvonlisäveroa tietylle valtiolle. Ja, tar- ja luot luottokorttien ja pankkikorttien turvallisuussäännöt eivät välttämättä vielä vastaa kaikkia sääntöjä e, ja kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi hyväksyä yhtäläiset säännöt e, näiden pankkikorttien ja luottokorttien avulla maksettavien internetkauppojen e, validointiin ja hyväksymiseen vielä näitä kaikkia sääntöjä ei ole saatu toimimaan kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti voi olla sitten kaupan, ase, kaupan siis myyjän kannalta epävarmaa, saako hän nämä, tämän maksun perille. Tietysti tässä täytyy aina ottaa huomioon myös henkilötietojen suoja samoin kuin sitten vaikka se, pitääkö esimerkiksi henkilö, henkilöllisyyspapereita välittää skannattuina myyjälle. Eh, vai ei. No, tämä käytäntö pitäisi harmonisoida, koska siitä on tietyissä valtioissa ollut on, syntynyt ongelmia. Ja sitten täytyy myös ratkaista tämä henkilötietojen sääntö ja samoin kuin, samoin kuin maksu, maksun varmistus silloin, kun kauppaa, kaupan, kauppaa käydään unionin ulkopuolisen valtion kanssa ja maksetaan unionin ulkopuolisella kortilla joka tapauksessa meidän täytyisi toimia siten, että eurooppalaisia, eurooppalaista kaupankäyntiä voitaisiin kehittää mitä, parhain, mitä eniten eh, suhteessa sitten EUn ulkopuoliseen kauppaan ja myös eh, luottokortti Euroopan unionin luottokorttikaupan käynti rajat ylittävissä internetkaupoissa pitäisi saada mahdollisimman luotettavaksi. Nyt me varsinkin elämme suurta taloudellista kriisiä ja, sekä myyjät että kuluttajat Euroopassa ovat huolissaan kaupan turvallisuudesta ja siitä syystä Euroopan unionin täytyy pystyä luomaan sellainen pankkikorttien, pankkikorttien maksujärjestelmä, joka, johon kansalaiset voivat vahvasti luottaa ja Euroopan, pankil, Euroopan keskuspankilta me odotamme jotakin selke, selkeää vaihtoehtoa tähän nykyiseen järjestelmään ja myös jotain selkeää luottokorttijärjestelmää eh, maailman kaupan näkökulmasta, eh, että voisi olla muitakin vaihtoehtoja kuin nykyisin käytössä olevat eh, Visa- ja Masterkortit me, meidän siis tulee kaikkeen, kaikkeen tähän kiinnittää huomiota, samoin kuin kuulla aina myyjien näkökulma ja varsinkin muistaa se, että Euroopan unionin myyjiä tulisi tukea ja sitä kautta lisätä meidän maan osamme kilpailukykyä minä olen sitä mieltä, että yhteenä, Euroopan yhtenäismarkkinoiden markkinoiden kehittäminen sähköisen kaupan myötä on yksi tärkeimmistä eh, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta lisäävistä tekijöistä ja myös vastaa nykyisen talouskriisin eh, ratkaisu vaihtoehtoihin. Ja siitä syystä online-kauppaa täytyy kehittää varsin erityisesti syrjäisillä unionialueilla ja taata se, että koko yhteiskunnan jäsenet, kaikki yhteiskunnan jäsenet, myös vanhukset pääsisivät tätä järjestelmää käyttämään riippumatta siitä, missä um, Euroopan kolkasta sitten jäsenet, enemmän kansalaiset asuvat, ja näin täytyisi sitten tarjota heille myös riittävästi softwarea ja riittävästi laitteita, jotta he, joita he voivat käyttää pystyäkseen pääsemään sähköisen kaupan piiriin. Tämä on tällä erää minun mielipiteeni ja minun mielestäni tämä teksti on oikein hyvä ja komissio täytyy erityisesti rohkaista toimimaan edelleenkin vahvasti sähköisen kaupankäynnin lisäämisen edistämiseksi. Tahtoisin tietysti nyt kuulla myös komission edustajan näkemyksen tähän asiaan. Kiitoksia. Nächstes die Kollegin Kochmerin. Kiitoksia, Kortmelen. Tässä on jo aika, tullut aika paljon sanotuksi asiaa. Rajoitan muutaman pääasiaan. Nyt on todellakin korkea aika, että, että uudestaan paneudumme tähän sähköisen kaupan käyntiin. Se on tässä on jo uudistuksia tapahtunut paljon. Komissio on jo tietenkin korkea aika tuottaa tällainen päivitetty kertomus asiasta. Sitä mm, tapahtunut, koska tässä koko ympäristö on jo muuttunut. Äh, minä äh, tunnen tietysti Saksan parhaiten 2001-2009 vuosien välillä äh, niiden ihmisten lukumäärä, jotka ovat tehneet sähköisiä kauppoja 12 miljoonasta 32 miljoonaan. Eli siis yli suunnan suurin kolminkertaistunut muutamassa vuodessa. Meidän täytyy tietysti punnita erilaisia sääntövaihtoehtoja, jotka mahdollistavat sen, että ne, jotka käyvät internetin välityksellä kauppaa tavalla tai toisella ostaja tai myynä, eivät joudu huonompaan asemaan kuin ne, jotka asioivat liikkeessä perinteiseen tapaan. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että, että kun me, että tällainen peru, ää, perus ää, tavoitteena on tasavertainen kohtelu kummankin, kaupan, ää, kauke, ka, kummankin kaupankäynnin, kaupankäyntitavan välillä. Ja että kytketään, me tehdään se yhteys sille, että, että, että se, mikä kauppa, mitä kauppaa internetissä käydään, koskee, koskee sitten tietysti samat edellytykset kuin offline-kauppaa, eli siis normaalissa liikkeessä käytävää kauppaa. Sillähän on tietenkin ihan erilaiset per, toiminnan perustat. E, niitä ei e, pidä sitten sotkea tähän e, lainsäädäntöön. Täytyy huolehtia siitä, että asiakas saa selkeästi selville hinnat ja, ja kaupankäynnin ohjeet ja hän ylipäätänsä saata, Myöskin tämä siis äh, netissä käytävä tarjottava tavara on hänelle helpommin saatavissa samoin ehdoin äh, kuin äh, liikkeessäkin. Komission tulisi ponnistella siihen suuntaan, että, että saamme tähän päivitetyn asetuksen mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Sitten komissiosta seuraavaksi tehdään on Dave Mayer. Thank you very much, Mr. Kiitos eh, puheenjohtaja lyhyesti. Eh, kiitoksia eh, esittelijöille ja varjoesittelijöille heidän hyvinkin hyödyllisistä ja rakentavista kommenteistaan. Tämä on hyvin mutkikas asia kaiken kaikkiaan. Monisäikeinen, kuten ihmiset ovat jo maininneet, että kulutsien on kuluttajasuojaan, maksujärjestelmään, arvonlisäveroon, veroon tämän kaupan hallintaan ja tavaroiden jälkimyyntiin ja jälkikäsittelyyn liittyviä ongelmia tukuttain. Mutta se on erittäin keskeinen ongelmakenttä Euroopan kuluttajien kannalta, kun tätä tutkimme ja selvittelimme yksityiskohtaisemmin. Saatamme havaita, että no 55 prosentissa tapauksista asiakkaat, kuluttajat saattavat säästää enemmän, keskimäärin 10 prosenttia, elävät enemmänkin ostaessaan tuotteet jostain muualta kuin kotimaastaan, ottaen, vaikka, ottaen huomioon sekä pakkaus- ja rahtikustannukset, mutta 60 prosentissa tapauksista, kun asiakkaat yrittävät tätä tehdä, yritys kieltäytyy heille tuotetta myymästä. Eli rajat ylittävä kauppa on todella hankalaa ja takkua usein. Jäsen, jokaisessa jäsenmaassa pienissä vallankin kilpailu alkaa kiristyä äärimmilleen Eh, jos pienessä maassa tai jossain maassa ei voi jostain rajaa, tavaraa rajan yli, sitä tuskin on sitten mahdollista hankkia ollenkaan. Eli se on jo tällainen peruspulma. Me, me haluamme tietysti kansalaisemme sekä taloudellisia etuja että kilpailuetuja. Sen vuoksi eh, rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti on saatava reilaan ja ongelmat on kyettävä ratkaisemaan. Tämä tarjoaa eri, erittäin merkittävän eh, mahdollisuuden myöskin pienille keskisuurille yrityksille. Joku firma saattaa valmistaa tuotetta, joka omassa maassa ei ole kovinkaan kiinnostavaa, mutta sitten jos rajat äh, ylitetään, kysyntäkin saattaa kasvaa jo merkittävästi. Eli se on PK-sektorille aivan erityisen tärkeää, siis tämä, että sähköinen kaupan käynti saadaan sujuvaan rajojen yli. Perehdymme mietintöön ja Inkom mietintöön äh, äh, huolella ja, ja, ja tässä mietitön luonnoksen kommentit ja vaikuttavat varsin lupaavilta. jatkotyöskentelyä silmällä pitää. Danke sehr. Kiitos kovasti. Äh, hänen on vielä äh, ilmoittanut halunsa puhua, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, niin ihan nopsasti vain esitän puheenvuoro, niin minun mielestäni ongelman voi esittää myös toisinpäin. Eli minkä takia tämä internetin rajat ylittävä kaupankäynti ei mene eteenpäin, kun sitten ylipäätään internetkauppa kasvaa? No, näyttäisi nyt siltä, että jonkun valtion kuluttaja jostain toiseen, toisesta valtiosta ei halua luottaa tällaisen toisen valtion kuluttajaan esimerkiksi. Tässä nyt sanotaan, että internetkauppa ikään kuin kuolee itsestään, koska sitä ei haluta, koska kuluttajaa ei kunnioiteta internetkaupan piirissä. Kiitoksia. Gut, dann darf ich mich bedanken. Hyvä, kiitos kaikille. Ei ole uusia puheenvuoropyyntöjä. Siksi äh, muutosesityksen, muutosesityksen aika on 6. toukokuuta iltapäivällä, siis 6. toukokuuta, muutosesitykset sisään. Näin tämä esityslistan kohta on saatu pois päiväjärjestyksestä. Sitten eh, internetin hallinto tästä eteenpäin on kohta kuusi. Susa, Sosa Wagner on siinä esittelijä. Meillä on tässä pikku tekninen ongelma. Nimittäin tämä eh, videokonferenssi asiantuntijan kanssa. Ensinnäkin oli tulkkausongelma, tulkausongelma, ja se, se, se, sitten kun se on saatu päin, pois päiväjärjestyksestä, sitten törmäsimme teknisiin ongelmaan, se ei tänä päivänä toteudu. No niin, meidän täytyy miettiä sitten, miten, miten, miten, miten me saamme tämän asiantuntijan kommentin sitten sisään tuonnepana kenties jossakin muodossa. muodossa. Ö, mutta nyt ö, Sosa Wagner, teillä on nyt kuitenkin puheenvuoro. Olkaapa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minulle on suuri ilo ja kunnia nyt saada olla täällä ja sitten käsitellä tätä internetin hallintoasiaa asiantuntijan kanssa. Tämähän on minun oman tekstini oma mietintöluonnokseni tärkein asia, asia. Ja teillä nyt varmaan edessänne onkin tuo lopullinen päätöslauselma esitys, Ja teillä on siis ollut mahdollisuus käydä tätä eh, läpi kaikilla unionin virallisella kielellä jo muutaman päivän ajan, joten tällä erää minun mielestäni mikäli puheenjohtaja nyt ei sitten mitään muuta vaadi, olisi juuri se, että asiantuntijoita voisimme kuulla puheenjohtajan ehdottamassa järjestyksessä. Toki on totta, että nyt meillä on ongelmaa tämän videokonferenssin järjestämisessä, mutta jos nyt sitä ei saada sitten järjestettyä, niin ehkä, se sitten, ehkä kannattaisi sitten ottaa niihin muihin asiantuntijoihin yhteyttä, jotka täällä jo ovat paikalla, ja kuulisin heidän näkemystä, näkemyksen, näkemyksiään siinä järjestyksessä, kuin puheenjohtaja parhaaksi näkee. Äh, Hyvä. Nyt voimme sitten pyytää esittelijöiltä, äh, asiantuntijoilta pienet äh, lyhyet äh, kommentit. Fredrik Donk varmaankin on nyt sitten ensimmäisenä vuorossa tässä listassa. Äh, kiitos puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. On suuri ilo saada osallistua tähän ITRE-valiokunnan työhön. Tämä on eri, eri, erittäin tärkeä tämä internetin hallintoon liittyen. Se on erittäin tärkeä ja avainkysymys itse asiassa tietoyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että voimme jakaa mielenkiintoisia kokemuksia, koska me olemme moniin hallinnon seikkoihin olleet joutuneet perehtymään tässä menenä aikoina. Haluaisin kuvata tätä internetmallia ja sitä, mitä sillä tarvilla, mitä internet-ekojärjestelmällä tarkoitetaan – koska olemme äh, äh, äh, varmoja siitä, että nämä, nämä ovat erittäin tärkeitä hallintamekanismien ylläpitämiseksi kestävältä, kestävällä pohjalla. Internetin nerokkuus piin hajautetussa arkkitehtuurissa, joka maksimoi yksittäisen käyttäjän valinnan vapauden tai jopa, sen, tai jopa mahdollisuuden luoda sekä ohjelmistoa että valita käytettävänsä välineet. Sen vuoksi internet tulee olemaan innovaation ja luovuuden alustana jatkossakin. Internetin hallintamekanismin rakenteet ovat, ne sitten, ovat teknistä arkkitehtuurin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja, tai vastuun jakamista tai muuta tällaista aihepiiriä Äh, lähenneviä aiheita muodostuvat erittäin tärkeäksi. Internetmalli äh, on äh, on paitsi vastuussa internetistä, sillä on myöskin monia, monet, monia muita, mon, monta muuta merkitystä ajatellen tätä hallinnon tulevaisuutta. Tämän tyyppisestä institutionaalisesta muutoksesta on selkeä esimerkki on äh, YK äh, tasolle liittynyt, tasolla perustettu äh, internetin hallintomalli, IGF, on yksi, yksi merkittävin tällainen. Tämä ei ole ollenkaan mahdollista ollut aiemmissa, aiemmin IGF, tämä Eurodic, eurooppalainen alusta, ovat ainutlaatuisia alustoja, foorumeita, joissa voidaan vaihtaa ideoita asianosaisten kesken tasa-arvoisella tavalla ilman, että hallitusten välisiä neuvotteluita tai välintuloja voidaan, joudutaan sietämään. OS Herkin on, on tämän arvon tunnustanut, sekin peräänkuuluttaa hajautetumpaa verkostolähestymistapaa. lähestymistapaa ja myöskin kuuluttaa asianosaisten aktiivista osallistumista. Tästä on, hallinnosta on hyvin merkittäviä esimerkkejä hallinnon tukena, mutta olemme innostuneempia internetmallin potentiaalista, jossa tämä hallintomekanismit institutionalisoidaan. Käytännössä, mitä tämä sitten tämä malli merkitsee? No ensinnäkin se merkitsee sitä, että internethän on kymmenien tuhansien verkostojen verkko, jossa vastuut on jaettu eri tavoin. Toisekseen se toimii vain siksi, että koska monet organisaatiot puhaltavat yhteen hiileen, siellä on taustalla, tutki, on taustalla tutkijoita, liike-elämän edustajia, kansalaisyhteisön ja äh, tutkijoiden ja äh, yliopistomaailman edustajia. Tämä takaa internetin menestyksen. Ja kolmannekseen internetin kehitys perustuu avoimiin standardeihin, joita vapaasti kehitetään ja vapaasti myöskin jaetaan. Ja lopuksi internetin, internetmalli perustuu avainperiaatteisiin, jo, tapoihin luoda globaaleja sovelluksia. Internetmalli on äh, on tällainen joustava järjestelmä, jonka arvo on enemmän kuin sen osien summa. Aha. Internetin ekojärjestelmässä on malleja tällaista menestyneistä järjestelmistä, mistä päästäänkin toiseen, toiseen osaan. Mikä internetin ekojärjestelmä, mitä se oikein pitää sisällään? Ekojärjestelmää käytetään kuvaamaan tätä niiden yhteisöjen ympäristöä, jotka yhteisesti vastaavat sitten sekä tämän teknologian, infrastruktuurin tutkimusta, kehittämistä ja jakamista internetin tulevaisuuden takaamiseksi. Nämä, näillä organisaatioilla on yhteiset arvot, mitä tulee internetin avoimeen kehittämiseen. Näin, on, näin siis tämä organisaatio, joka, josta tämä ekojärjestelmä muodostuu, sisältää standardointielimet, Internet Engineering Task Forcein ja VV-konsulttiorganisaation. Ja sitten myöskin organisaatiot, jotka hallitsevat näitä osoitteita, ikan esimerkiksi alueelliset, alueelliset nimirekisterien yllä, ylläpitäjät. Se, myöskin sellaiset jotka, infrastruktuurit, jotka tarjoavat näitä osoitteita ja huolehtivat niiden keskinäisestä toimivuudesta. Sitten neljänneksi yksilöitä, yksilöitä ja organisaatioita, jotka mahdollistavat sitten, pyrkivät mahdollistamaan ihmisten keskinäisen kanssakäymisen ohjelmistoja ja palveluja kehittämällä. Ja viidenneksi organisaatiot, jotka tarjoavat koulutusta ja ja rakentavat lisää kapasiteettia internetin paremmaksi hyödyntämiseksi moni kansalliset, monenväliset organisaatiot, hallitusten väliset organisaatiot ja muut kaupalliset tahot tässä yhteydessä haluaisin paneutua yhteen seikkaan, joka on olennainen sekä komission tiedonannon että Wagnerin eh, eh, eh, mietinnön kannalta, eli ikannia. Kuten tästä entinen ekosysteemin kuvauksesta voidaan huomata, ikan on yksi erittäin tärkeä elementti tässä ekosysteemissä. Muistetaan, mikä ikanin taustaan. Se on olennainen, joskin varsin kapea-alainen toimija. Se on tärkeä, joskaan ei ainoa, eikä edes välttämättä tärkein hallinnollinen yhteisö. Ikan voi olla tällaisen valvojan huol- roolissa, kun mitä, mitä tulee osoitteiden ja nimien ylläpitämiseen. Ikanin pitää tietysti pitää sitten yleistä etua punaisena lankanaan, mikä merkitsee sitä, että, että se on todellakin sitten hyvän hallinnon airut soveltaen parhainta mahdollista tietämistä ja osaamista. Avoimuus on kaikkein tärkein tässä, koska sen kautta voidaan sitten tarjota ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa organisaation toiminnasta ja nykypäivän haasteista. Toiseksi mahdollistaa kaikkien asianosaisten osallistumisen ja kolmanneksen todisteisiin ja näyttöön perustavat päätöksen, päätöksenteko ja kaikki, kaikki mukaan ottava inklusiivinen vuoropuhelu. Eli siis, että kaikki asianosaiset voivat puhua ja keskustella keskenään samaan aikaan samoista asioista yhteinen etu mielessään, niin etteivät se kaikki asianosaiset vain paneutuvat omiin kapealaisiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja toimi, toimialueisiinsa. Tietysti myöskin tilinpitovelvollisuus on tärkeä. Sen pitää olla myöskin tehdä tiliä omasta toiminnastaan entistä paremmin. Informaatio ja seuranta ja palautemekanismi ja samoin myöskin sen rooli valitusten vastaanottajana, käsittelijänä ovat, on tärkeä. Nämä kaikki ovat yhtä tärkeitä tämän ikanin roolissa, joka mieleksimme on Yhdysvalloissakin huomattu ja oivallettu tekemään kuitenkin selväksi, että, että näiden äh, tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvaa ponnistelua ja edellyttää kaikkien äh, asianosaisten mukana olla internetyhteiskunnan jäsenet voivat, voivat äh, vahvistaa ikanin roolia er-, erilaisten organisaatioiden ja myöskin sen sisäisen hallintojärjestelmän mukaisesti. Siinä mukana ovat myöskin sitten valtion hallinnon elimet. Tässä haluaisin vielä palauttaa mieleen kolme avainkohtaa niin Pitää muistaa, että internetin ekojärjestelmässä että ikan on erittäin tärkeä, joskaan ei ainoa eikä tärkeinkään hallinto, hallinnollinen elin. Toisekseen me olemme vakuuttuneet siitä, että, että kaikki asiat, jotka liittyvät internetin hallintoon, tulee ratkaista internetmallien eh, mukaisella tavalla. Eli siis avoimuuden eh, osallistumisen ja, ja tällaisen osallistuvan sitoutumisen kautta. Ja kolmannekseen Euroopan unioni ja parlamentti aivan erityisesti omaa jo pitkän historian avointa hallint, avoimen hallintomallin puolustajana. Euroopan parlamentti näyttelee tässä johtavaa roolia tässä nykyisessä kansainvälisessä keskustelussa puolustaessaan avointa ja vaikutusvaltaista internetiä nykyinen tämä käsillä oleva mietintökin sitä iloksemme tukee tätä käsitystä. Globaali internet on tänä, tänä päivänä monien haasteiden edessä. Nämä haasteet edellyttävät pontevaa vastausta, reagointia kaikilta asianosaisilta, jotta internetin avoimuus, valinnanvapaus ja, ja saatavuus jatkuisi. Kiitos. Seuraavaksi herra Karklings, Latvian suurlähettiläs. Olen tyytyväinen siitä, että olette paikalla valmiina kertomaan omista kokemuksistanne. Olkaa hyvä. Thank, thank you, Mr. Chairman. And, uh, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja valiokuntaa siitä, että sain tulla tänne kertomaan kannoistani liittyen tähän aiheeseen. Puhun nyt sitten henkilökohtaisessa ominaisuudessani, ja se mitä sanon ei ole Latvian hallituksen kanta, eikä myöskään Ekonin kanta, mutta tuen kuitenkin sanoja, niin olen täysin itse vastuussa siitä, mitä tulen nyt sanomaan. Minua pyydettiin puhumaan kolmesta asiasta. Ensimmäinen vastuukysymys ja avoimuus. Jotta voimme osoittaa edistystä tällä alalla, voisin sanoa, että ICAN luotiin vuonna 1998. Siinä oli monta sidosryhmää mukana tässä järjestössä ja hallitukset ovat yksi sidosryhmä ja niillä on neuvoantava rooli palaan sitten myöhemmin yksityiskohtaisemmin siihen, mikä on hallitusten rooli Ikannissa. Toisin sanoen, ikan luotiin järjestöksi, jossa Yhdysvaltojen hallitus ulkoisti teknistä hallinnointia ja koordinointia. Ja koska kyseessä on uusi järjestö, Yhdysvaltojen hallitus – valvoi Ikanin toimintaa hyvin tiukasti yhteisymmärryspöytäkirjojen kautta vuodesta 2006 saakka. Ja nämä yhteisymmärryspöytäkirjat vaativat vuosittaista raportointia benchmarkeista liittyen siihen, mitä Ikani piti saavuttaa kunakin vuonna. Vuonna 2006 yhteinen projektisopimus allekirjoitettiin – Ikanin ja viraston välillä kolmeksi vuodeksi. Ja tämä oli askel eteenpäin yhteisymmärrysmuistioista ja Yhdysvaltojen hallitus siirtyi vähän lievempään valvontaan sopimuksen perusteella. Ja ainoastaan yksi puolivälin arviointi tehtiin Ikanin suorituksista. Sitten kun tämä yhteinen sopimus raukesi. Yhdysvaltain hallitus ja ikan laativat uuden sopimuksen määräämättömäksi ajaksi. Ja siinä ei ole mitään sääntöjä liittyen Yhdysvaltojen valvontaan ikanin toiminnan suhteen, vaan kyseessä on monen sidosryhmän harjoittama ajoittainen valvonta neljällä alalla. Ensinnäkin kaiken tärkein on vastuu ja avoimuus – sitten Yhdysvaltojen politiikka, sitten internetin turvallisuus ja neljänneksi kilpailu ja kuluttajien valinnat. Ikan itse on hyväksynyt vastuu ja avoin puitteet ja perusperiaatteet, ja nämä hyväksyttiin vuonna 2008 helmikuussa. Ja siinä puhutaan kolmen tyyppisestä vastuusta ikanin piirissä. Ensinnäkin vastuu julkiselle yhteisölle, kun se toimii julkisena paljon tarjoajana, sitten yritysvastuu ja kolmanneksi vastuu osallistuville yhteisölle, eli ikan yhteisölle. Tämä puitesopimus tai puiteperiaate on nyt pantu täytäntöön. Ja nyt käydään hyvin paljon keskustelua eri sidosryhmien välillä sen toiminnasta. Ja tämän sopimuksen nojalla valvontatiimi on perustettu ja se kokoustaa huomenna ja ylihuomenna ja alkaa sitten tarkastella ikänin avoimuutta ja vastuuta. No sitten mikä on hallitusten neuvoa antava rooli. Tässä on noin sata jäsentä ja tusinan verran tarkkailijoita, mukaan lukien suuria maita kuten Yhdysvallat, kaikki EUn jäsenvaltiot, Euroopan komissio, Kanada, mutta myöskin Venäjä, Kiina, Brasilia, Egypti, Etelä-Afrikka, Kenia ja monia muita. Ikanin neuvoantaman komitean rooli on antaa neuvoja politi- poliittisissa kysymyksissä ja kaikissa kysymyksissä, joista keskustellaan Ikanissa. Neuvoantava komitea, sillä on erityinen status ja se on erilainen status kuin muilla neuvoantavilla komiteoilla. Ja mikäli sen neuvot eivät mene läpi, niin sitten ikäni pitää selittää, miksi nämä neuvot on torjuttu. Sen kun luotiin tämä komitea, sen tapahtui samaan aikaan kuin ikanin luominen. Siellä on hyväksytty useita muodollisia neuvoja periaatekysymyksistä, eli periaatteet, jotka liittyvät näiden nimien jakon ja periaatteet, jotka liittyvät siihen, miten IDN kansainvälisissä domain-nimien suhteen toimitaan. Vuodesta 2007 GAC on ollut mukana politiikan laatimisessa alusta pitäen ja se antaa poliittista neuvoa tukijärjestöille. ICAN on alhaalta ylöspäin poliittinen järjestö, ja vuonna 2007 GAC päätti muuttaa toimintatapojaan, ja sen sijaan, että se vaikuttaisi poliittisen prosessin loppuvaiheessa, GAC alkoikin antaa neuvoja koko tämän prosessin aikana. Ja paras esimerkki on se, että GAC oli mukana kehittämässä kansainvälisiä domain-nimiä ja fast track-menettelyitä, joiden pohjalta voitiin hyväksyä uusia sääntöjä. No mitkä ovat sitten tärkeimmät haasteet tälle komitealle? No ensinnäkin kansalliset hallitukset antavat riittämätöntä rahoitusta komitean työlle. Ja myöskään sihteeristöä ei ole riittävästi. Ja komitean jäsenet ovat eri mieltä siitä, mikä on kestävä malli toiminnalle pitkällä aikavälillä. GAC tarkastelee nyt omia menettelyitään ja tällä hetkellä me teemme yhteistyötä Ikanin johtokunnan kanssa ja määrittelemme mikä on GAGin rooli ikännen suhteen ja miten sen roolia voitaisiin vahvistaa. Ja yhteisessä työryhmässä työ saadaan päätökseen kesäkuussa ja sitten se tullaan esittelemään yhteisölle ikänen kokouksessa Brysselissä kesäkuun lopussa. Lopuksi haluaisin vielä lyhyesti puhua IANA-sopimuksen tulevaisuudesta. Ne, jotka eivät tunne, IANA tarkoittaa Internet Assigned Number Authority. Eli kyseessä on huoltotehtävä internetin osoite tietokantaan liittyen. Ja tällä hetkellä tämä tehtävä on kolmikantainen sopimus Yhdysvaltojen hallituksen ikanin ja yhdysvaltalaisen yrityksen VeriSignin välillä. Ja tässä on itse asiassa kaksi sopimusta, ENTAn ja ikanin välinen sopimus ja sitten toinen sopimus e NTAn ja VeriSignin välillä. Ikanin kanssa sopimus on kustannussopimus Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisesti – ja tässä sopimuksessa on sääntöjä sen suhteen, miten ikan toimii IANan puitteissa. Ja IANan toiminta on erittäin tärkeää ikanille. Tämän toiminnan korkea taso on ikanin toiminnan perusta ja henkilökunta parantaa sen toimintaa tällä alalla. Eli meillä on tietoja Ikanin nettisivuilla siitä, mikä on kaikkien Ianan pyyntöjen tila. Ja Ianan toiminnan, toimintaa siirrettiin Kalifornian ulkopuolelle ja Ikan nyt panee täytäntöön sähköisiä IANA-toimintoja, joiden avulla voidaan parantaa toimintaa ja tarvitaan vähemmän ihmisten toimintaa päätöksenteossa. No, ICAN on vain sopimusosapuoli, ja siksi IANA sopimuksen tulevaisuudesta pitää keskustella ei ikanin kanssa, vaan ensinnäkin Yhdysvaltojen hallituksen kanssa – Ja tässä mietinnössä kohdassa 25 todetaan, että Euroopan parlamentti tukee komission näkemystä siitä, että IANA-sopimus sisältää monenvälisen vastuuvelvollisuuden mekanismeja ja vahvistaa, että tulevaisuudessa mikään yksittäinen hallitus ei saisi käyttää määräysvaltaa IANassa. No, tähän toteaisin, että tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Ja jos me haluamme nyt purkaa tämänhetkistä järjestelmää ja IANA sopimusjärjestelmää. Meidän on ehdotettava ja meidän pitää olla hyvin selkeitä sen suhteen, mitä se merkitsee. Monenvälinen vastuuvelvollisuus. Monenvälinen vastuuvelvollisuus, meidän täytyy selittää, mitä se meille tarkoittaa. Ja EUn jäsenvaltiot ovat moneen kertaan yrittäneet päästä sopuun siitä, mikä on IANA-sopimuksen tulevaisuus ja aina on epäonnistuttu. Eli ensinnäkin meidän pitää päästä sopuun keskenämme, sitten meidän pitää ehdottaa Yhdysvaltojen hallitukselle kantaamme ja katsoa, sopiiko se heille sen suhteen, miten tämä sopimus tulee kehittymään tulevaisuudessa. Ja tällä tavalla voidaan sitten edetä. Kaikissa olosuhteissa, ja tämä on nyt viimeinen kohta, IANan toimintaa pitäisi toteuttaa taholla, joka varmistaa, kansainvälisen läsnäolon ja vaikutusvallan sen työhön. Ja ikan on taho, jossa on kansainvälistä läsnäoloa ja valvontaa sen työn suhteen. Kiitos. Darf mich auch ganz herzlich bedanken und als nächsten... Lämpimät kiitokset. Seuraavaksi herra Polgaa, olkaa hyvä. It's your turn, please, from Commission. Yes. Thank you, Chairman and uh, good morning still to the members of the... Kiitos puheenjohtaja, huomenta äh, kaikille. Kiitoksia, että sain kutsun tulla äh, esittelemään oman aihealueeni asioita. Minä olen informaatioyhteiskunta äh, kunta pääosastossa johtajana. Se on nimeltään kulttuuri, audiovisual politiikki ja digitaaliset asiat, media internet. Tulen muutaman sanan työstän, työstämä kertomaan teille ja miten tätä työtä voitaisiin parantaa tässä audiovisuaalisen media internet-osastossa yksityksessä. En ihan liian kauas historian kuitenkaan aio mennä. Ikähän perustettiin 99 vuoron, silloin internet oli hyvin erilainen asia kuin se tänä päivänä on. Tänä päivänä internetistä on tullut globaali niin kriittinen resurssi. Tämän päivän talousyhteiskunnat eivät enää tulisi toimeen ilman sitä mitenkään. Sen vuoksi meidän eh, teidän esittelenne Sosa Wagner on eh, eh, keksinyt uuden oikean osuvan termin kuvatessaan internettiä julkisena globaalina hyödykkeenä. Miten me sitten olemme toimineet EU-ssa siinä, kun internet on kehittynyt ja kun ja ikanin rooli sitä, sen mukana on muuttunut viime vuodesta esim, esimerkkiä. Keskustellessamme jäsenmaiden kanssa, asianosasten kanssa, Euroopan parlamentin edustajien kanssa keskustellessamme eh, tajusimme, että yhteisen, yhteinen projek, projektisopimuksen erääntyminen, siis sopimus, jossa Yhdysvaltain hallitus ja ikan sidottiin toisiinsa, josta on jo puhuttukin monen kertaan. Huomasimme, e, että, että tämä sopimus oli erääntymässä viime vuoden syyskuun lopussa. Se tarjoaisi meille aivan erinomaisen hyvän tilaisuuden saada oma, oma näkemyksemme esille sen vuoksi äh, komissio laati tiedonajan annan teille ja äh, neuvostolle äh, internethallinnon seuraavista vaiheista. Jos sallitte, poimin siitä kaksi sanaa. Se vastaa niitä näkemyksiä, joita keräsimme asianosaisilta täältä, täältä parlamentista ja jäsenmaista. Tässä on kaksi kaksi avainsanaa. Kansainvälistäminen, kansainvälistyminen ja kansainvälistäminen. Internetistä on, on tullut kansainvälinen yleinen, yleisen hyödyke, yleishyödyke, kultushyödyke. Ja toinen avainsana on julkinen etu, interess. Internetin tulisi palvella yleistä etua, siis yleinen etu. Nämä ovat ne kaksi viestiä, jotka ovat tämän tiedonannon ydin sanoma. Ikanista on jo paljon sanottu. Ik, ik, ikan Äh, puhumme siitä nyt, koska se, se äh, ikään kuin huolehtii tästä DNSstä, joka on koko internetjärjestelmän äh, ydin. Mutta siitä on tullut kyllä enemmänkin kuin tämä DNS sellainen tekninen toim, operaattori. Se on isännöi tätä tukimekanismeja ja kehitysmekanismeja ja myöskin kaikkia, kuten sanottu, näitä hallitusten välistä neuvon antavaa komitea. Eli Eli ikään on kylläkin internetin hallinnon keskeinen toimija. Samoin myöskin sitten tämän, mitä tulee sen tekniseen kehitykseen. Siksi tästä kannatti meistä nostaa asia uudelleen esille, kun sen tämä yhteistyösopimus Yhdysvaltain ja Ikanin kanssa välillä oli sopivasti umpeutumassa. Ruotsi puheenjohtajana valtiona otti tämän tiedon tiedonannon hoitaakseen ymmärsi, että, että aikaa oli vähän, koska tämä sopimus Yhdysvaltain ja Ikanin kanssa oli umpautumassa syyskuun lopussa. Näinpä ruotsalaiset pikatahtiin veivät asian neuvostoon ja saivat aikaiseksi suuntaviivoja. Suuntaviivat eivät, eivät virallista neuvottelumandattia, koska ikään on yksityinen elin. Emme tässä näin oikeudessa puitteistossa voi sen kanssa virallisesti eh, neuvottelua käydä, mikä on vähän aika eh, kummallinen tilanne. Silloin kun me näitä toimineuvotteluvaltuuksia eh, etsimme, meillä on omat menettelytapamme sitä, se, tätä silmällä pitää, mutta ikään ei ole tällä tavalla ole neuvottelukumppani voittoa tuottamaton Kalifornian lain alainen yksityinen firma no, neuvosto kumminkin nämä suuntaviot äh, laati, joka perustui sitten, äh, tai, tai, tai loi pohjan Troikan vierailulla Yhdysvaltoihin äh, elokuun lopulla. Troikassa istui siis puheenjohtajavaltion edustaja, Ruotsin edustaja, siis tuleva puheenjohtajamaa, Espanja ja komissio, jota entinen pääjohtajamme Fabio Corsetti edusti. Ja meillä, meidän sanomamme oli poimittu neuvoston päätelmistä, joka, jotka puolestaan juonsivat omasta tiedonannostamme. Eli siis nämä olivat tämä kansainvälistäminen ja yleinen etu. Sen, sen vuoksi nämä me, osa, osapuolet sitten sopivat näistä periaatteista – komissio osoitti suosiotaan. Tämä pidettiin, tätä pidettiin mahdollisena myönteisenä edistysaskelena, koska tämä, nämä sitoumukset viittaavat Ikanin tehtäviin että se, että se varmistaa, että se toimii yleisen edun mukaisesti, eikä pelkästään joidenkin asianosaisten etujen hyväksi toimi. Se julkistaa päätöksen sekä myönteiset että mahdolliset kielteiset seuraukset. AOC menee pidemmällekin, siis tämä, ei, siinä ole pelkästään kyse tästä tämän päivän asiasta, vaan se ma- mahdollistaa myöskin arviointiryhmien perustamisen, jotka koostuvat siis vapaaehtoisista tahoista eri puolilta maailmaa. Sitä kautta tätä, tämä kansainvälistäminen toteutuu. Ensimmäinen näistä arviointiryhmistä on jo käynnistänyt työnsä. Se onkin varmaan kaikkein tärkein se pohti nimittäin, nimittäin tätä avoimuutta, ikäinen avoimuutta ja, ja, ja tilinpitovelvollisuutta. Muutkin ovat tärkeitä, mutta niihin entenä kansallista kuultiin jo. Siis tämä, tämä ää, tällainen sitoumus oli ja uusi sopimus oli meille ää, terve, tervetullut. Ää, olimme aika innokkaita. Nyt olemme kuitenkin joutuneet pet- pettyneet, mitä ei ole tapahtunut. Siis allekirjoitettiin syyskuun lopussa ää, lokakuussa ei ole merkkiäkään siitä, että, että mitään alkaisi tapahtua. Sama juttu marraskuussa, ja koska äh, takarajat olivat hyvin tiukat, koska ensi, ensimmäisen arviointiryhmän piti äh, laatia seurantaraporttinsa tämän vuoden loppuun mennessä. No meiltä alkoi hermo, hermo hiukan kiristyä tietenkin, koska, miksei, koska mitään ei ole ollut tapahtumassa. Ja sitten alkoikin viesti mennä jakeluun noin kollektiivisesti ensin CAG, äh, sitten äh, Soulissa viime vuoden lopulla julisti oman yhteisen kantansa, julkisti oman yhteisen kantansa. Ja saimme myöskin äh, IGF-ssä, IGF-ään viestimme perille Sharma Sheikissa ja Ikanin itsensä, koska siellä olivat sen, siihen kuuluneet amerikkalaiset edustajat ja paikalla olleet mepit olivat tässä erittäin avainasemassa myöskin eli pikkuhiljaa joulukuun lopulla alkoi, alkoi muodostua ehdotuksia näistä seurantaryhmistä. Siinä on yhteensä 13 jäsentä tällä hetkellä, neljä, neljä valtionhallinnon jäsentä täältä neuvontavasta portaasta. Siitä on, maantieteellinen tasapaino on aika kohtuullinen, niin kohtuullinen kuin mihin voidaan päästä. Siellä on tietysti Yhdysvallat, Strickling, äh, äh, äh, NGIn puheenjohtaja, yksi GAKin varapuheenjohtajista Egyptistä, Manal Ismail, niminen nainen, kiinalaista ministeristöstä on alivaltiosihteeri Fabio Corrasati, joka hiljakoin jäi, jäi pääjohtajan vakanssilta eläkkeelle komissiossa siis Eli tämä on aika edustava pulju. Nyt sen on ruvettava siis tämän, paiskimaan töitä. Se on pikkuhiljaa pääsemässä alkuun. Ensimmäiset koppalaverit pidetään nyt tällä viikolla, kuten suurlehteessä äsken Berklings totesi. Kokkola Santi ei ole paikalla tämän vuoksi juuri täällä, koska hän istuu näissä ensimmäisissä kokouksissa. Ja näin äh, äh, olemmekin toiveikkaita siitä, että, että, että, että prosess, prosessi on, on äh, käynnistymässä kaksi, pari konferenssin puhelinneuvottelua on käyty. Kesäkuun toisella viikolla äh, äh, pidetään äh, viimeistelykokous ennen Ikanin Brysselin kokousta, jolloin todellakin sitten saamme ensikäden tietoa siitä, minkä verran edistystä on asiassa saavutettu. Äh, saamme äh, valmiiksi sitten suosituksemme tästä tilivelvollisuudesta ja, ja avoimuudesta. Tämä siis tähän mennessä tapahtunutta. Tämä on aika hyvä esitys siinä mielessä, koska me puhumme nyt yhdellä äänellä, me eurooppalaiset, ja olemme saaneet amerikkalaisetkin mukaan kelkkaamme. Larry Strickling totesi hiljakkoon, kun hän on telekommunikaatioinformaatiojärjestön puheenjohtaja äh, huhtikuulta 20, huhtikuun 29. päivältä. ikään on äh, yhtenä äh, tärkeimmistä malleista, joka yhdistää yksityisen yksityksen ja monien asianosaisten edut. Meidän näkemyksestämme, amerikkalaisten siis, on aivan oikein, että valtiovalta osallistuu tähän laajasti, koska he ovat vastuussa siitä, että nämä tehdyt päätökset heijastelevat yleistä etua. Tämä on merkittävä muutos Yhdysvaltain hallinnon perinteiseen lähestymistapaan. Eli puheenjohtaja, tässä mennään tänään. Onko tässä parantamisen varaa vielä? No aika tehokas on tähän asti kyllä ollut tämä järjestelmä. Nyt Siis tämä äh, Brysselin ikan äh, kokous äh, lähestyy ja Vilnassa IGF syyskuussa. Olemme parlamentin kanssa erittäin läheisesti aina kyenneet yhteistyötä tekemään. Työyhteistyö on ollut aivan erinomaista, kuten varmaan puheenjohtaja ja muut tunnustavat. Herra Wagnerin mietintö on hyvin oikea-aikainen, koska koska te juuri, juuri ennen tätä Ikanin kokousta pitää tehdä ratkaisevia päätöksiä näistä sen raportointivelvollisuudesta ja avoimuus, avoimuuden kehittämisestä. Ajatus on siis kohdallaan. Nyt pitää saada kuitenkin sitten vielä keinot Euroopan parlamentin osallistumisen varmistamiseksi säännöllisemmältä pohjalta. Pahoittelen tätä monisanaisuutta, niin puheenjohtaja, kiitos. Kiitoksia, herra Pohja. Polger että äh, kello käy, olemme sopineet oikeastaan, että jokaisella asiantuntijalla olisi aikaa viidestä kymmeneen minuuttiin. Täällä on, koska haluaisin jättää aikaa vielä kollegoille esittää kysy- kysymyksiäkin. Seuraavaksi herra Brown, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, ladies and gentlemen, for inviting me. Kiitoksia, että sain tulla tänään puhumaan internetin hallinnosta ja syberturvallisuudesta. Yhdysvalt, Euroopan, Eurooppa on yhä riippuvaisempi Yhdysvaltojen järjestelmistä, mutta niiden turvallisuus ei vielä ole riittävällä tasolla. Sosa Wagnerin mietinnössä korostetaan aivan oikein sitä, kuinka tärkeää on parantaa näiden tärkeiden tietojen infrastruktuurien turvallisuutta ja olemme pyrkineet parantamaan nyt tätä tehokkuutta, erityisesti kun otetaan huomioon se, että operaattorin pitää nähdä riskejä kun ne tarvitsevat palveluita. Ja EUn pitäisi ryhtyä toiminnan, toiminnat ovat pyytäneet toimia tässä kysymyksessä. Meidän pitää miettiä kansallisia vastauksia alakohtaisten tiimien keskuudessa. EUn turvallisuusviraston pitäisi kehittää tietojen välitystä ja tukea vähemmän kehittyneitä jäsenvaltioita. Meidän pitää kehittää jäsen tehokkuutta. Sen tarvitsee lisää resursseja. Ja Lissabonin sopimuksen mukaan Enisan pitäisi toimia kolmannen pilarin kysymyksissä, esimerkiksi internetin rikollisessa käytössä. Meidän pitää myöskin katsoa tärkeitä aloja, ja meidän pitää edelleen keskustella siitä, miten jaetaan näitä tietoinfrastruktuureita. Ja meidän pitää myöskin puhua tietojen jaon ongelmista ja meidän pitää miettiä eri verkoston käyttöä. Sitten turvallisuusriskien arviointi. Ja meidän pitää vahvistaa verkostojen monimuotoisuutta kilpailulainsäädännöllä käyttämällä avoimia standardeja ja julkisten hankintojen politiikalla. Excuse me, Pieni hetki tulkit eivät moisessa sisälukuvauhdissa tahdo pysyä mukana, huomauttaa puheenjohtaja. The commission's Komission tiedonanto internethallinnosta toteaa, että EU pitäisi olla johtajan roolissa ja pyrkiä lisäämään internetin vakautta ja turvallisuutta käymällä vuoropuhelua kansainvälisten kumppanien kanssa. Komission pitäisi kehittää konkreettisia sopimu- suunnitelmia jäsenvaltioiden parlamentin kanssa siitä, mitä tähän johtajarooliin kuuluu – sen lisän, että sitä edistetään kansainvälisellä tasolla. Tähän voisi liittyä tuko, tuki ikanille, jotta voidaan taata vakaus ja turvallisuus domaininimien suhteen. Sitten OECD, YK, Euroopan neuvosto voisivat miettiä kansallista koordinointia turvallisuuskysymyksissä. Ja pitäisi keskustella myöskin rajoitusta vastuusta, erityisesti käyttöjärjestelmissä, jotka ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta. Myöskin on tärkeää, että parlamentti on edelleen roolissa ja takaa yksityisyyden ja ilmaisunvapauden. Ja mietinnössä ehdotetaan, että otettaisiin mukaan myöskin yksityisyyden rikkomukset. Se on myönteinen asia ja siinä puhutaan kansainvälisistä sopimuksista, jotta voidaan oikaista näitä kysymyksiä, mutta toimielinten pitäisi olla hyvin varovaisia, kun otetaan käyttöön sitä, että voidaan esimerkiksi kumota joitain internetosoitteita, joita neuvostossa viime viikolla ehdotettiin. Malmströmkin ehdotti tässä asiassa erilaisia asioita, mutta se olisi erittäin vaarallinen ennakkotapaus, joka ei ole eurooppalaisten arvojen mukaista. Kiitos. Äh, Kiitos tästä. Voimme jatkaa tässä eri äh, listalta. Äh, voimme herra David Chirkin. Olkaa hyvä ja pitäkääpä silmällä toisella silmällä myöskin tätä kellon kulkua arvoisat parlamentin jäsenet, kiitos ystävällistä kutsusta. minä olen aika vaikuttunut siitä, että tätä pohdit tätä internetin hallintoon liittyvää problematiikkaa. Ja tämä äh, tulee olemaan erittäin tärkeä tästä tulevaisuuteen kymmenen vuoden kuluttua, koska internetissähän ei ole kysymys pelkästään informaation ja äh, informaatiosta ja äh, sähköistä kaupankäynnistä. Se, se sillä on ihan merkitys yhteis- yhteiskunnalle muutenkin noin opetus- ja tiedonvälitys mielessä. Se lisää ihmisten yhteydenpitoa, pitomahdollisuuksia pitkin, pitkin maailmaa. Esimerkiksi tässä keräily, keräilyyhteiskunnassa ja muualla tilanne oli vähän samankaltainen, kun kaikki tiesivät kaiken kaikista toisistaan jatkuva, jatkuva, jatkuva toimisesti. Tämä internet myöskin mahdollistaa uudenlaista ajattelua meille. Yksi kielteinen piirre kenties tässä on lienee se, että me emme pysty enää istumaan alas ja miettimään itse tykönämme asioita syvällisesti mutta kenties tällä myönteiset, myönteinen, myönteiset piirteet siis lisäävät esimerkiksi kollektiivista äly, älyä ja, ja, ja, ja näin sitten tämä yksilöllinen erous ei välttämättä sitten hautaudu, vaan on kysymys tällaista mehiläiskeo, vaikutuksesta. Hallintoa suunnitella sorvatassa meidän pitää aina ajatella lapsia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että net, nettiyhteiskunnassa aivojen rakenne äh, saattaa muuttua äh, muista muihin aikaisempiin ihmisrotuihin verrattuna, koska, äh, koska syntymästään lähtien lapset ovat tällaisen kommunikoinnin ja median pyörityksessä, minkä ansiosta ihmisten aivot ja lastenkin aivot kykyvät suorittamaan monia tehtäviä yhtä, yhtä aikaa. Äh, äh, se, äh, alle 10-vuotiaat eivät tähän moneen, moneen aivojen moneen tasoiseen käyttöön kykene. Meidän pitääkin kysyä, että mikä seuraavan sukupolven nettihallinta oikein pitää sisällään. Miten, miten tämän, mitä lapset tänä päivänä oppivat? he, he, he kokevat oppimisen leikkinä. Kaiken pitää olla interaktiivista. Meidän pitää miettiä, miten nämä lait vaikuttavat siihen tapaan, millä me koulutamme ihmisiä. Lapset eivät enää pitää, pidäkään koulua tärkeimpänä, tärkeimpänä paikkana, vaan se on paikka, jolla he voivat olla online ystäviensä kanssa – tämä, eikä lineaarista eikä tekstuaalista tämä, tämä heidän mieltämisensä, ympäristönsä mieltäminen kuin aiemmissa, aiemmilla sukupolvilla oli. Eli nyt näyttää siltä, että kun aivorakenne muuttaa ihmisten jännitetaso vaihtelee hyvinkin nopeasti. Muistatte, että nuoret hyvin nopeasti vaihtavat kanavia ja muita tiedonlähteitä. Meistä vaikuttaa siltä, että eivät he kykene keskittymään mihinkään, mutta olemme huomanneet, että että kyllä alle 10-vuotiaat poimivat, poimivat tämän tiedon, tiedon olennaiset tiedot ovat hyvinkin taitavasti ja ovat valmiita tätä tietoa ja kykeneviä tätä tietoa myöskin sitten prosessoimaan. Meidän pitää miettiä myöskin tätä ei-lineaarista ajattelua pohtia enemmänkin yliopistotasolla. Me opi, opimme ää, käyttämään erilaisia tiedon tasoja hyväksemme, rakentaaksemme merkityksellisen kokonaisuuden. Ja tämä liittyy siis ihmisen normaaliin elämään, eikä pelkästään korkean aston koulutukseen. Ihmisillä, nykyihmisillä on moni, monia taitoja, multimediataitoja, joita kykenet edelleen kehittämään. Meidän pitää tule miettiä että hallinnon kannalta miten se vaikuttaa siis tämä hallinnon uudistus oppimiseen, opetukseen ja yksityisyyteen, koska siis ihmisellä on erilainen kehitys, nuorilla on eri, eri kehitys tästä yksityisyydestä, sillä tietoa skan, skannataan, sitä resurssoidaan joka mahdollista paikasta. Se on tällaista opiskelijavetoista nykyopetus enemmänkin kuin opettajavetoista. Pari minuuttia näkyy vielä olevan aikaa jäljellä haluaisin äh, mun, tärkeä, erästä tärkeää seikkaa painottaa. 80-luvulla äh, ennustettiin, että ollaan tästä ekspositioaikakaudesta, eli siis teksti-ikäkaudesta äh, siirtymässä show business-aikakauteen, vähän niin kuin Amerikassa matka on käynyt New Yorkista Las Vegasin. Tämä asianomainen asiantuntija kirjoitti visuaalista kulttuurista ja kriittisestä ajattelusta – ja kahdessa, kahdessa vuosisadan kauhukuvina pidettiin George Orwellin ennustamia skenaarioita. Skippaan tässä muutamia dioja. Ja e, e, toinen tällainen visionääri oli Huxley, joka kirjoitti, että, että, että me e, olemme jatkuvasti hyvinkin tällaisten, tällaisten äh, kuvien ja muiden syövereissä, äh, niin kuin 80-luvulla jo ennustettiin, me olemme, me olemme nyt jo äh, pääs, yltäneet tasolle, jossa tämä, mitä kannattaa aina tarkkaan miettiä, tämän, ja visuaalinen tiedon tulva ehkä sitten ihan vähän suitsii syvää ajattelua. Se on aina muistettava kun nyt sitten tätä visuaalista kulttuuria tähän yhteydenpitokulttuuriin kytkemme ja yhdistämme, se moniin mielestä johtaa sitten yksityisyyden menettämiseen. Meillä tämä yhteydenpidon aikakausi on sel- itsestäänselvyys. Tämä kysymys on tästä näkyvyydestä myöskin itsestä ulospäin, että sanat ihmiset näkevät sinut kaiken aikaa esimerkiksi Twitterin välityksellä. Ja tämä on kaiken kaikkiaan aina muistettava, kun ajattelemme internetin vaikutusta nuoriin ja tulevaan kulttuuriin. Tämä, tämä, tässä mietinnössä mainittiin yksityisyys. Se on lienee nyt kyllä jo aika vanhanaikainen käsite. On osoitettu, että teinikäiset lähettävät noin 4000 viestiä kuukaudessa. Eli siis ovat, eivät minään hetkenä ole viittä minuuttia kauemmin yksin siltä osin yhteiskunta on dramaattisesti äh, äh, muuttunut. Viime yönä, kun lensin tänne, selailin äh, raporttia, että, että nykynuoriso altistuu 10,7 tunnille mediaa päivässä, ajatelkaa. Toki monelle medialle yhtä aikaa ja suoritetaan monta median liittyvää toimintoa yhtä aikaa. Tätä ei voi jos nyt rupeamme analysoimaan yksityisyyttä, mitä se sitten enää kymmenen vuoden kuluttua kenellekään merkitsee. Pieni yhteenveto vielä. Tämä miettii sitä, mitä me ajattelemme omassa mielessämme. Tiedemiehet ovat jo alkaneet muuttana, muuttamaan aivojen rakennettakin neuro neurotiede eh, tiede on jo löytänyt uusia eh, reittejä aivojen käsitellä tietoa. Meidän aivomme jo on tällainen eh, alkanut olla suuntaanut muunta, muuntua sosiaalisen käyttäytymisen vaatimusten mukaiseksi. Euroopan pitää ajatella tätä internethallintoa tietenkin vakavissaan, mutta muistaa, että, että, että mitä me nyt, mitä tämä päivänä mietimme, on ihan eri tavalla järjestynyt sitten kymmenen kymmenen vuoden kuluttua. Tavamme, kaupankäyntimuotomme, kaikki ajattelutapamme ovat läpikotaisin erilaisia kymmenen vuoden kuluttua kuin nyt. So, ganz herzlichen Dank. Das war Lämpimät kiitokset, siinäpä olikin annos tietoa. Äh, varmaan äh, äh, hyödyllistä. Onko teillä vielä tämä kommentteja ja kysymyksiä hyvin keskittyneesti? Trautman, Rova Trautman ensimmäinen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Oui, merci beaucoup. Euh. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin ensiksi nyt kovasti osoittaa olevan iloinen tästä lausunnosta, Sosa Wagnerin tekstistä ja myös varjoesittelijöitä tästä kiitän. Minä haluaisin myös osoittaa iloni asiantuntijoiden esityksestä ja hyvin selvästä tavasta esittää tätä wifi-paneelikysymystä, joka on hyvin monimutkainen ja siihen vasta juuri nyt ollaan pääsemässä käsiksi. Ja tämähän on yksi hyvin tärkeistä asioista ja se liittyy suoraan myös tähän tähän valvonnan laatuun, joka sitten esimerkiksi Ikanin avoimuus ja vastuuvelvollisuus kriteereitä valvoo. Minun mielestäni tämä on juuri hyvin tärkeä asia kohta. Ja juuri tämä monenvälinen edustavuus ja kansainvälisempi edustaminen on nyt jo tavallaan saavutettu ja näyttäisi olevan, olevan saavutettu myös yhdysvaltalaisen ja eurooppalaisen näkemyksen välille lähentymistä, eh, avoimuudesta ja moni, kum, monenlaisesta kumppanuudesta. Edelleenkin täytyy tietysti puhua vielä tuosta Ikannin eh, kauppaosastosta ja sitähän on käsitelty myös parlamentissa ja kongressissa ja itse Yhdysvaltain hallin, hallituksessa ja he ovat hyväksyneet juuri myös siellä suunnassa tämän avoimuusasian. Katsotaan sitten, onko tämä tulevaisuudessa kestävä päätös vai ei. Mutta minä haluaisinkin nyt saada tietää, mitä, mikä on eurooppalaisten tavoite, jota haluamme kesäkuussa sitten viedä eteenpäin Ikanin kokouksessa Brysselissä. Mitä, mikä on siis tuo seuraava askel? Tämä nyt sitten esitän sinne asiantuntijarivistöön. Ja minun toinen kysymykseni kuuluu seuraavasti. Eli mikä on parlamentaarikkojen tehtävä? minun mielestäni tämä epäsuora vaikutus direktiiveillä ja tiedonannoilla ja lausunnoilla on juuri se, että Euroopan neuvosto viittaa niihin ja viittaa tällaisiin hallinnon perus peruslähtökohtiin. Tässä kyse ei ole siis jäsenvaltioiden tai minkään valtion tekemästä päätöksenteosta, e, eikä, vaan pikemminkin siitä, että nyt on tällainen yhteisymmärrys. Ja mikä siis tässä tapauksessa jää parlamentaarikkojen rooliksi? Parlamentaarikkojen rooli näyttäisi olevan erityisen tärkeä tässä asiassa. Olisiko asiantuntijoilla jotain sanottavaa jo tästä asiasta? Miten näette tulevaisuuden juuri tästä näkökulmasta internet internetin hallinnassa, koska hän täytyy tulevien viikkojen aikana valmistella osallistumistamme tähän eh, neuvotteluun viimeisissä foorumeissa ennen tuota uutta aikakautta. Joten haluaisin nyt jo kuulla teidän käsityksenne tästä tulevaisuuden eh, näkemyksestä, tulevaisuudesta, eli eh, seuraavien viiden vuoden mm, maisemasta. Kiitoksia. Van Nistelrooy. Sitten Nistelrooy. Ik denk dat het een heel goed kiitokset puheenjohtaja. Niin, tämä hetki on nyt aivan oikein valittu keskustellaksemme tästä asiasta täällä parlamentissa. Tämä mehän olemme tästä hallinnosta tehnyt, tehneetkin jo aikaisemmin oman lausuntomme, ja nyt tämä sama, tässä käsitellään juuri tätä samaa asiaa. Tässä ei pikemminkään puhuta mistään tuotteista, vaan internetin paremmasta hallinnosta. Meillä on paljonkin opittavaa menneisyydestä. Olemme tehneet virheitä ennenkin, ennen, mutta meidän täytyy oppia niistä ja erityisesti pyrkiä takaamaan eurooppalaiset arvot ilman, että me halli, ha, ikään kuin luomme tällaisen uuden hallituksen internetille ja ryhdymme sitä sitten hallitsemaan valtiomaisesti, koska se veisi sitten osan vapaudesta. No jo, sitten tietysti jos ajattelen vaikka Kiinaa, niin Kiinan asennehan on täysin toinen, toisenlainen reitti keskittyä tähän ongelmaan. Joka tapauksessa ikan, ikanin su- Ikanin suuntaan täytyy varata tiettyjä ö, tiettyjä, suhtautua varauksellisesti, jotta internet ei sitten pääse aivan vääriin käsiin. Ja tässä tietysti esimerkiksi voidaan puhua juuri tuosta sähköisestä kaupankäynnistä ja siihen liittyvistä sitoumuksista, joista on keskusteltu pitkään ja muun muassa Kööpenhaminassa, mutta näistä asioista ei välttämättä ole vielä päästy kansainvälisesti hyvään yhteisymmärrykseen. Joka tapauksessa meidän täytyy aina muistaa korostaa sitä, että me olemme halukkaita saamaan nämä ongelmat ratkaistua ja keskustella näistä asioista. Internetin hallintoa tietysti haluamme eh, vahvistaa, monenvälistää ja varsinkin muistaa, että että muistaa kehitysmaat myös, esimerkiksi afrikkalaiset, Afrikan maat. Monta kertaa sieltä kuuluu se ääni, ettei ole teknologiaa eikä materiaalia, ei ole laitteita eikä varoja eh, tehdä yhteistyötä ollenkaan internetasioissa, verkkokysymyksissä. Ja minä haluaisinkin kysyä komissiolta mahdollisuutta antaa tällainen tarjous erityisesti tuohon suuntaan, varsinkin sellaisia, sellaisille valtioille, jotka ova, suhtautuvat hyvin epäilevästi tällaiseen monenväliseen valtioiden väiseen hallintoon, erityisesti kehitysmaiden näkökulmasta. Kiitoksia. No niin, kuka asiantuntijoista haluaisi vielä sanoa jotain? Kaikkien ei ole pakko enää puhua. Tässä nyt tuli pari kysymystä esille. Haluaako joku tai osaako joku vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Jos osaa, niin pyytäisin, että käytätte puheenvuoron, koska minä en osaa sitä arvioida. Komissiolla oli aivan konkreettinen kysymys. Osaatteko siihen vastata? One minute, please. Yksi minuutti, olkaa hyvä. If I may, chairman, yes. Um... Niin, jos sopii puheenjohtaja. Tässä nyt oli kolmen tyyppisiä kysymyksiä. Liittyen lähinnä siihen, mihin nyt edetään, mikä on tulevaisuus, lähitulevaisuus ja vähän kaukaisempi tulevaisuus. No, yksi asia, johon tullaan puuttumaan, johon täytyy puuttua, on tämä IANA-sopimus, josta Karlins mainitsi. Eli tämä on tämä kahdenvälinen sopimus, jonka aikana on tehnyt Yhdysvaltojen hallituksen kanssa – Eli se toteuttaa hyvin tärkeitä teknisiä toimintoja liittyen kansainväliseen internetosoitteiden hallinnointiin ja historiallisesta syystä tämä toiminta sijaitsee Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen hallitus yksin päättää siitä, kuka näitä hoitaa. Eli tämä on siis tilanne nyt, kukaan ei halua nyt järkyttää tätä tilannetta, mutta enemmän tai myöhemmin meidän täytyy puuttua tähän kysymykseen yhdysvaltalaisten kanssa – Ja äskettäin Koreperin suuntaviivoissa, jotka hyväksyttiin Espanjan puheenjohtajakaudella, siellä on puhuttu näistä kysymyksistä aika diplomaattisesti, ja siellä viitataan tämän IANan sopimuksen raukeamiseen, ja sanotaan, että jäsenvaltioiden täytyy vielä keskustella ja toimia yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, ja tällä tavalla voidaan saada aikaan hyvä sopimus. Eli tämä on hyvin pehmeä sanamuoto, mutta me haluamme tehdä selväksi, että me tarkastelemme tätä kysymystä nyt liittyen IANan yksipuolisen hallintaan. Se on osa tätä pakettia, mutta kukaan nyt ei halua upottaa tätä laivaa nyt yhtäkkiä, eli tähän pitää puuttua hyvin diplomaattisesti ja vaiheittain. No sitten, mitä on tulossa seuraavaksi? No, GAC on tietysti Brysselissä, ja Kallis ehkä nyt parhaiten pystyy kertomaan tästä esityslistasta sen tapauksen suhteen. Sitten IGF. Se on hyvin tärkeä foorumi jo sinänsä, monen sidosryhmän avoin foorumi on erittäin tärkeä jo sinänsä, mutta se on myöskin strategisesti tärkeä internethallinnossa, koska se on avoimuuden, ilmaisunvapauden paikka, jossa ihmiset kaikki voivat tulla IGFn ja se voivat ilmaista kantojaan. No, tämä nyt ei miellytä kaikkia maailman hallituksia. IGF perustettiin viideksi vuodeksi ja ensimmäisen, ensimmäinen viiden vuoden kausi on nyt päättymässä. Eli YK on yleiskokouksen pitää tehdä päätös IGFn jatkamisesta vielä seuraavaksi viideksi vuodeksi. Se on nyt, nyt on eurooppalaisten kanta. Eli kyllä tätä voidaan parantaa ja huomattavastikin näkyvyyden ja ulottuvuuden suhteen kehitysmaihin. Sitten voidaan antaa rahaa tähän ja komissio on jo varannut tähän varoja. ICAN on myöskin antanut tähän varoja. Eli ponnisteluita on jo tehty erityisesti kansalaisyhteiskunnan suhteen kehitysmaissa. Mutta tärkeää on, että IGF jatkuu sellaisena kuin se on. Monen sidosryhmän itsensä järjestävä elin, sitä ei pitäisi nyt liittää YK byrokratian New Yorkissa, koska sitten siitä vain tulee foorumi, jossa on hallitusten eri lausuntoja, ja se ei enää olisi niin ainutlaatuinen. Eli sillä on nyt avainasema tässä internethallinnossa. Ja yhdessä kollegoidemme kanssa New Yorkissa aina seuraamme, mitä siellä tapahtuu, myöskin Genevessä. Siellähän käydään tärkeitä keskusteluja pian CSTD, että olette kuulleet tästäkin komiteasta YK piirissä ensi viikolla muistaakseni, tai varin viikon päästä. Mutta nyt olemme kriittisessä vaiheessa, kun puolustamme IGFn tulevaisuutta, mutta me olemme jo barrikaadilla ja me tiedämme, millaisia riskejä meillä on edessämme ja tiedämme, miten niihin pitää vastata. Kiitos. Botschafter Kagnitz. Äh, suurlähettiläs Kagnitz. Kiitos. Minä en puutu enää tähän äh, IGF-asiaan, koska Faulkner jo se, että selosti perinpohjaisesti Yksi huomio, joka liittyy Trautmanin kommenttiin. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden kehitys on ollut hämmästyttävää. Ikanin äh, huolenpidossa tai valvonnan alaisena, mutta Ikanissakin on tapahtunut muutoksia. En voi kyllin korostaa näiden seurantojen ja seurannan merkitystä ne ovat erittäin tärkeitä, koska, koska ne tavallaan rinnastavat tämän ikanin sisäisen toiminnan seurannan laajemmaan kansainväliseen seurantaan. Mutta ikanilla itsellään pitää olla sitoutuneisuus työhönsä. Meidän täytyy valvoa, että se todellakin täyttää sopimuksen sisällön tavoitteet. Me, meidän täytyy se varmentaa, mutta myöskin toisaalta kannustaa sitä äh, tekemään parhaansa toimimaan edellytystensä mukaisesti. Sitä yritin äsken sanoa. Kiitoksia. Äh, Sosa Wagner lopuksi sitten. Olkaa hyvä. Presidente, yo creo Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on ollut erittäin hieno kokous tänä aamuna. Vieraamme ovat antaneet meille todella hyödyllisiä, rikkaita ja viihteellisiä selityksiä. Eli uskon, että me voi enempää pyytääkään. No, monista ongelmista on puhuttu. Minun tehtäväni nyt ei ole puuttua niihin uudelleen, eikä meillä myöskään ole aikaakaan enää siihen. Olen pannut merkille ja kaikki nämä ongelmat, jotta voimme sitten hioa vielä tätä mietintöä. Ja myöskin haluaisin vielä korostaa, kuinka tärkeitä nämä Trautmannin puheenvuoro oli ja myöskin Van Nistelrooyn puheenvuoro, koska he osasivat korostaa ongelmia, jotka ovat kaikkein suurimpia huolenaiheita Euroopan parlamentille ja Euroopalle. Haluaisin nyt vielä korostaa tässä lopuksi, nämä kaksi puheenvuoroa olivat minusta erityisen merkityksellisiä. Eli Eurooppa on hyvin hämmentynyt ja hyvin hajaantunut monissa kysymyksissä. Ja tämä on se kritiikki, joka meidän täytyy sietää Euroopan toimielimissä. No niin, tämä on tilaisuus, internetin hallinto, jotta Eurooppa näyttää olevansa yhtenäinen eikä katso pelkästään kansallisia etuja, ja se on yhtenäinen, eikä ajattele pelkästään näitä toimielinten välisiä jännitteitä. Tämän Euroopan yhtenäinen ääni kansainvälisellä areenalla. Ja tässä internetkysymyksessä meillä on hieno tilaisuus esittää oma kantamme. Kiitos. Kiitoksia Äh, äh, herra Wagner tästä äh, työstä. Kuudes päivä toukokuuta kello 12 on muutosentyksille takaraja. Kiitoksia kaikille edustajille. Kiitos myöskin vieraille siitä, että jaoitte tietonne kanssanne, kanssamme keskeytän istunnon.